Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hyvää huomenta, arvoisat naiset ja herrat. Avaamme istunnon täten. PPE ja ALDE ryhmät ovat esittäneet valiokuntiin ja valtuuskuntiin jäseniä ja tämä lista liitetään pöytäkirjaan, mikäli kukaan ei vastusta näitä nimityksiä, niin silloin katsomme, että nämä nimitykset ovat voimassa. Ja sitten seuraavana meillä on esityslistalla yhteiskeskustelu Eurooppa-patentista. Meillä on ensinnäkin herra Rapkain mietintö, yhtenäisen patenttisuojan luominen, sitten meillä on eh, herra Baldassareen mietintö, yhtenäinen patenttisuoja, sekä herra Leenen mietintö patenttikiistoja koskevasta tuomioistuinjärjestelmästä. Ensimmäisenä puhujana annan neljäksi minuutiksi herra Rapkaille puheenvuoron. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia puhemies, herra komission jäsen. Valitut kollegat, joita teitä täällä näyttää olevan paljon läsnä. Muutama viikko sitten vaalipiirissäni minä olin pienessä innovatiivisessa teknologiayrityksessä ja he esittivät myöskin minulle, että kuinka monta patenttia he ovat saaneet tähän asti. Ja sitten tämä sai minussa aikaan heijastuksen ja sitten kysyin, että mitä mieltä te olette Eurooppa-patentista, yhtenäisestä patenttisuojasta – siitä on kyse. Ja silloin he spontaanisti <coughs> sanoivat, että me emme tarvitse sitä vasta huomenna. Me emme oikeastaan tarvitse sitä myöskään tänään. Oikeastaan olisimme tarvinneet sitä jo eilen. Me tarvitsemme sitä niin paljon, koska yhtenäisen patentin myöntäminen, se meillä on ollut jo pitkään, mutta tämä suoja, joka meille on tärkeä, sitä meillä ei ole, sitä me emme tarvitse huomenna eikä tänään, me olisimme tarvinneet sitä jo eilen. Ongelma tässä vain on se, hyvät kollegat, että pitkien keskustelujen jälkeen, kun yhtenäisestä patentista on keskusteltu, ja minä uskon, että kollega Leene tulee keskustelemaan tästä vähän tarkemmin vielä ja puhumaan koko aiheen historiasta, niin meidän täytyy todeta, että Euroopan unionissa on yksi toimielin, joka melkein jälleen tämän romutti, ja se on Eurooppa-neuvosto. Jos ajatellaan että jos meillä jo vuosia sitten olisi ollut tulos saatu aikaan hyvin lyhyiden ja intensiivisten ja rakentavien neuvottelujen jälkeen Puolan puheenjohtajakaudella me saimme aikaan patenttipaketin ja kaikki hyväksyivät sen. Me saimme jopa Puolan puheenjohtajuudelta ähm, kirjallisesti selvityksen siitä, että neuvosto hyväksyy tämän. Mutta tästä puuttui ainoastaan yksi kohta. Kyseessä oli patenttituomioistuimen keskuskamarin sijaintipaikka ja sitten siitä ei pystytty neuvostossa sopimaan ja kolme maata olivat esittäneet anomuksen, että sijaintipaikka olisi siellä ja sitten kompromissi oli se, että kolme maata saisivat tämän toimipaikan. Jos sitten 800 olisi sanonut, ne olisivat sen saaneet, mutta ongelma on siinä, että se liitettiin siihen, että patenttiasetuksessa eh, piti poistaa, eh, patenttiasetuksesta piti korvauksetta poistaa kohtia. Ja tämä merkitsee myöskin EUn oikeuden loukkausta. Minun täytyy sanoa, että nyt Eurooppa-neuvosto on tehnyt päätöksen, joka on Euroopan lainsäädännön vastainen. Eli eh, se haluaisi, että tuomioistuin olisi kokonaan suljettu pois tästä menettelystä. Ja se merkitsee sitä, että jos eh, tuomioistuin on suljettu pois, niin silloin se merkitsee myöskin, että se vaikuttaa Euroopan parlamenttiin lainsäädäntöelimenä. Ja minä sanoin, että jos me seuraamme tätä tietä, ei suinkaan sitä varten, että neuvoston olisi eh, pitänyt... Ähm, ähm, menettää kasvunsa, mutta jos neuvosto päättää, että kolme, kuusi ja kahdeksan kohdat poistetaan, niin sitten kun tämä ministerineuvoston päätös on Jumalan sana, niin meidän täytyy sen mukaan toimia. Ja jos sanotaan, että kasvot pitää säilyttää, ja jos me sitten olisimme tässä mukana, niin silloin emme voisi hyväksyä sitä, että nämä kolme artiklaa kuudesta kahdeksan poistettaisiin. Ja minun täytyy nyt kyllä torua neuvostossa niitä, jotka siellä ovat toimineet Kyproksen puheenjohtajakaudella, koska Kyproksen puheenjohtajakausi on saanut käsiteltäväkseen hyvin kuuman perunan ja me olemme parlamenttina sanoneet, että kompromissin pitää olla tällainen, muuten me emme ole mukana. Tähän tulokseen olemme päätyneet ja sitten me saavutimme ne kohdat, mitä me halusimme saada aikaan. Ja halusimme sanoa, että tämä ei ole kaunein ja paras ratkaisu, minkä olemme saaneet, mutta se on oikeastaan paras ratkaisu näissä kolmessa linjassa, näissä kolmessa punaisessa linjassa, jota haluamme noudattaa. Ja minä ehdotan, että äänestämme tästä ja sovimme siitä. Kiitoksia puhemies, kiitoksia kollegat kollega. Seuraavana on neljä minuuttia herra Paldasaarella puheenvuorona. Si, grazie presidente. Caro commissario, colleghi. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Tämän päivän äänestys vie loppupisteeseen sellaisen hankkeen, joka on 40 vuotta ollut jo vireillä Euroopassa. Vihdoin saamme sellaisen järjestelmän aikaiseksi, joka on edullinen ja varma. Tämänhetkinen järjestelmä on kallis ja siinä se ei tarjoa oikeusvarmuutta. Ja voidaan sanoa, että 13 13 maassa patentin saaminen maksaa 13 miljoonaa euroa, toisin kuin Yhdysvalloissa, jossa tämä on noin 1800 euroa ja se koskee koko maa-alaa. Ja nämä maksut on maksava kaikissa eri maissa, eli Euroopassa patentin ylläpito maksaa kuusi kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa tai Japanissa kun oikeudenkäyntiä varten tai riitoja varten ei ole yhtä ainoa järjestelmää, yhdist- yritysten on käytävä oikeudenkäyntiä eri maissa samaan aikaan ja usein eri oikeudenkäynnistä tulee erilainen lopputulos, eli meillä ei ole edes yhtenäistä oikeusaluetta. Ja tämä on aiheuttanut kielteisiä seurauksia unionin kilpailukyvylle. Kaikki innovaation liittyvä toiminta, joka luo inhimistä pääomaa. Kaikki tämä on pirstaloitunutta. Tämä on hyvin kiirteistä tähän verrattuna. Yhtenäinen patenttijärjestelmä voi vähentää kustannuksia, myös käännöskustannuksia noin 1600 euroa. Tämä helpottaa patenttien saamista ja lisää oikeusvarmuutta. Perusperiaatteiden mukaisesti minä esittelijänä olen halunnut kannattaa sitä, että PK-yritykset voisivat päästä tähän ennakoivaan järjestelmään mukaan. Täällä on erityisiä kielijärjestelyjä, että tähän tavoitteeseen päästäisiin. Käännöskustannusten korvaaminen voi olla yksi mahdollisuus niille PK-yrityksille, jotka esittävät patenttihakemukseen kielellä, joka on heidän oman, oma kielensä. Ja PK-yrityksille annetaan myös suurempaa Eh, turvasin tapauksessa, että kyseessä on väärennös. Kollega Rapkai on esittelijänä asiassa, jossa myös korostetaan PK-yritysten tarpeita patenttiasioissa. Mitä tulee sitten kielijärjestelyihin ja valituksiin, niin tämä järjestelmä tulee ohjaamaan kielijärjestelyä englannin suuntaan ja tämä on sitten osviittana tulevaisuudelle. Ja haluaisin ottaa kantaa tähän kompromissiin. Ei riitä, että korostetaan sitä, että neuvosto on tässä toiminut todella äh, väärin. Se on vaikeuttanut tämän parlamentin ja ministerineuvoston työn edistymistä. Meidän pitäisi kuitenkin välttyä nyt toimielinten väliseltä kiistalta. Olisimme voineet valita toisen käsittelyn, mutta olemme pyrkineet kompromissiin eli sellaisen ratkaisun, jonka pohjalta voidaan saada yhtenäinen patenttisuoja kaikkiin maihin. Ja tämä kompromissi ratkaisu suojaa patentin haltijaa eh, väärännyksiltä kolmansien tahoin suunnalta muissa Euroopan unionin maissa ja varmistetaan myös, että tämä oikeus toteutuu samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa, jotka siihen osallistuvat. Olen vakuuttunut siitä, että yhtenäinen patentti tuo edullisen järjestelmän, joka lisää oikeusvarmuutta helpottaa pk-yritysten asemaa ja lisää kilpailukykyä Euroopassa. Kiitos. Monet kiitokset kollega. Ja sitten neljäksi minuutiksi puheenvuoro herra Lienelle. Herra varapuhemies, hyvät kollegat, keskustelu patentista on lähtenyt liikkeelle jo 1970-luvulla ja silloin esitettiin vaatimus siitä, että Euroopassa olisi yhtenäinen patenttijärjestelmä. 2001 tuolloinen komission jäsen Bolkestein – teki konkreettisen ehdotuksen patenttiasetuksesta. Tuo ehdotus tuolloin kaatui pikkukiistoihin neuvostossa. Syy oli siinä, että patentin käyttäjät ja patentin käyttäjien patentin oikeudenkäyntien osalta ei ollut mitenkään merkittävää kistaa. Itse asiassa tänäänkin suurin osa kaikista patenteista on valmiiksi jo Englannissa – tutkimus toteutetaan englannin kielellä. Sen lisäksi kahdella muulla kielellä on tiettyä rooli ja muilla kielillä patenttikysymyksissä ei ole juuri mitään roolia. Näin olennaisimmiltaan kuitenkin kaatui tämä ensimmäinen kiista, ensimmäinen yritys. Minä oman valiokuntani edustajana, oikeusoikeuden edustajana jo menneisyydessä usein matkustin maailman muihin maihin esimerkiksi Kiinaan. Ja tehän kaikki tiedätte, minkälaisia kiistoja Euroopalla on Kiinan kanssa nimenomaan henkisen omaisuuden suojelussa. Me olemme voineet jatkuvasti kuulla kiinalaisten taholta, miten takapajuisia me itse asiassa olemme omassa patenttioikeudessamme Euroopassa, kun tällä sisämarkkinalla ei tähän mennessä ole vielä omaa patenttia. Se on merkki siitä, miten kiireellistä on viimeinkin ratkaista tämä ongelma. Sen lisäksi meillä tänään on patenttijärjestelmä, kollega Rapkai puhui siitä, mikä on hyvä suurille kansainvälisille yrityksille, mutta huono pienille ja keskisuurille yrityksille. Me ratkaisemme sen nyt sillä, että me saamme yhtenäisen patentin Eurooppaan, joka yhdessä voidaan panna toimeen, ja monet haitat, joita pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on, niitä vältetään tätä kautta. Tämä järjestelmä on nyt syntynyt, ja sillä on suuri merkitys. Minä muistan, miten viime vaalikaudella komissio viimeinkin saatiin kehittämään uutta patenttistrategiaa ja minä olen kiitollinen komissiaisen Barnierille siitä, että hän on käyttänyt Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia ja tehnyt uuden esityksen, uuden paketin ja saanut sen liikkeelle niin, että pitkän keskustelun jälkeen viimeinkin syntyy sitten tämä käsillä oleva tulos. Lissabonin sopimus loi uuden oikeudellisen perustan henkistöoikeuksien suojelulle ja myöskin mahdollisesti tekijäoikeuksien suojelulle. Ja nyt onnistuu viimeinkin se, että tämä kielikista, siitä päästiin irti ja päästiin mahdolliseen ratkaisuun eurooppalaisen lainsäädännön puitteissa patenttikysymyksessä. Hyvät tässä herrat, oikeusjärjestelmä, jota minä täällä olin esittelemässä ja joka on minun mielestäni aiheena, on sellainen, mikä tuo, tulee olemaan EUn oikeudellisen rakenteen ulkopuolella. Muistan, että neuvosto pyysi lausuntoa Euroopan unionin tuomioistumelta, ja se ei puhunut sen puolesta, että olisi keskitetty eurooppalainen oikeusjärjestelmä, joka olisi osa Euroopan yhteisörakenteita, vaan viittasi selvästi siihen, että olisi ylikansallinen oikeusjärjestelmä, joka olisi, käytäisi esimerkkinä benelux järjestelmää patenttijärjestelmän luomisessa, mutta toimisi suhteessa Euroopan unionin tuomioistuimeen kuin kansallinen tuomioistuin. Tässä sopimuksessa, josta me emme tänään ole päättämässä, jos me otamme vain kantaa, että kaikki äh, ovat riittävästi huomioon otettuja ja tässä mielessä jäsenvaltiot, joissa on päteviä elimiä ottamaan kantaa patenttirikkomuksiin, ne voivat parantaa, olla mukana olemassa olevassa järjestelmässä kuin sen sijaan, jos olisi puhtaasti eurooppalainen keskitetty järjestelmä. Lopuksi vielä haluaisin tehdä toiveita, että ne kaksi maata, jotka eivät ole mukana, jotka eivät ole mukana tässä tiiviimmässä yhteistyössä, jossakin vaiheessa päättävät tulla mukaan 25 maan yhteistyöhön niin, että saadaan täydellinen sisämarkkina myöskin patenttioikeuden alueella. Me käytämme nyt mahdollisuuksia, joita Lissabonin sopimuksessa on, mutta mukavaa olisi, jos kaikki olisivat mukana. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Monet kiitokset kollega. Seuraavana meillä on ähm, neuvoston puolesta herra Luka, olkaa hyvä. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, minulle on suuri ilo olla täällä läsnä tänään ja kertoa, saada kertoa teille, että eilisessä kilpailu huippukokouksessa ministerimme yksimielisesti hyväksyivät sen, että yhtenäinen patenttisuoja Euroopassa hyväksyttäisiin. Tämä on suunnaton askel Euroopassa, koska yhtenäisen eurooppalaisen patenttijärjestelmän luominenhan on jo 70-luvulta peräisin. Ja silloin tilanne oli EU-ssa ihan toinen kuin mitä tänä päivänä. Ja nyt olemme sitä mieltä, että tällainen järjestelmä voisi olla moottorina innovatiivisen teollisuuden kilpailukyvylle ja se, siten luotaisiin yhtenäinen patenttialue. Ja, äm, asia on asiasta neuvoteltu kauan ja välillä tulokset olivat aika vaatimattomia, mutta nyt minusta on hienoa todeta, että olemme ihan lähellä yhtenäistä Eurooppa-patenttia. Tämän järjestelmän oikeudelliset puitteet tulevat luomaan mahdollisuuden sille, että saadaan yksinkertaisella tavalla ja edullisesti, laadullisesti korkeatasoinen patentti, joka on voimassa koko Euroopan alueella. Samaan aikaan myöskin olisi mahdollisuus nämä patentit saattaa voimaan tehokkaammin. Tämän yhtenäisen eurooppalaisen patentin myöntäminen merkitsisi sitä, että tämän patentin antama suoja olisi koko Euroopan alueella ja ehkä kustannukset laskisivat jopa 80 prosenttia. On erilaisia arvioita, joissa sanotaan, että yhtenäiset Eurooppa-patentit tulisivat siis laskemaan 26 000 eurosta jopa 680 euroon. Tämä on erittäin suuri alennus ja silloin myöskin eurooppalaisilla yrityksillä olisi mahdollisuus kilpailukykyisin hinnoin kilpailla pääkilpailijoidemme kanssa Japanin ja Amerikan Yhdysvaltojen kanssa. Ja sen lisäksi myöskin PK-yritykset helpommin voisivat saada käyttöluvan näille patenteille. Mutta kuten sanottua, tästä tulisi tekijänoikeuksien kohdalla edullisempaa, mutta tämän pitäisi myöskin tuoda mukanaan oikeusvarmuus, joka eh, saavutetaan myöskin kohtuullisin kustannuksin. Ja Tämä parantaisi myöskin teollisuuden mahdollisuuksia toimia tässä järjestelmässä ja käyttää sitä optimaalisesti. Tätä yhtenäistä patenttia varten tarvitaan erityistuomioistuin, joka huolehtii siitä, että lainsäädäntö yhtenäisesti toteutetaan ja se huolehtisi myöskin ennakoitavuudesta ja siitä, että patenttikiistat ratkaistaisiin yhtenäisesti koko EUn alalla ja helmikuussa tulemme jäsenvaltioiden välillä laatimaan kansainvälisen ehdotusluonnoksen, jolla perustettaisiin yhtenäinen tuomioistuinjärjestelmä patenttien alalla, jotka siis, jos kyseessä ovat Euroopan patenttiin liittyvät patenttikiistat, Euroopan parlamentti on ehdottomasti tukenut tätä toimintatapa ja tavoitteena on, että perustettaisiin sellainen patenttisuoja ja sellaiset patentit, jotka kohtuullisin tavo- kustannuksin voidaan saavuttaa ja joita myöskin pk-yritykset voivat käyttää hyväksi. Minä katson, että nämä kaksi toimielintä ovat hyvin rakentavalla tavalla tehneet yhteistyötä ja siksi minä haluaisin kiittää myöskin herroja Rapkai, Paldasare ja Leene heidän työstään esittelijöinä näissä tämän asian kolmessa eri aspektissa. Te olette hyvin ratkaisevaa roolia esittäneet ja te olette myötävaikuttaneet siihen, että voimme saavuttaa yhteisymmärryksen. Ja olen vakuuttunut siitä, että tämä ehdotus, joka meillä tänään edessämme on, on hyvä teksti, joka tulee luomaan myöskin tuomioistuimelle hyvän perustan. Ja me toivoimme, että kaikki 27 jäsenvaltiota allekirjoittaisivat tämän sopimuksen, mutta valitettavasti nyt tilanne on sellainen, että meidän pitää tiiviimmän yhteistyön puolesta tehdä työtä, mutta kaikki eivät ole allekirjoittaneet sopimusta. Ja nyt me, kun käytämme kaikki mahdollisuudet hyväksi, niin olemme todenneet, että tämä patenttisuoja on niin tärkeä tulevaisuudessa, että me emme voineet sallia itsellemme sitä luksusta, että olisimme odottaneet vielä pidempään kuin mitä olemme odottaneet. Ja, mutta siitä huolimatta muutkin eh, jäsenvaltiot toivomme, että toteuttavat tämän yhteisen patentin mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ja sitten komission nimissä seuraavana puhuu komissaari Barnier. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Hyvää huomenta. Hyvät edustajat, kuten ministeri Luka juuri sanoi, me olemme päässeet melkein tämän pitkän tien loppuun. Kaikki eri puheenjohtajakaudet ovat työstäneet tätä asiaa varsinkin viimeisen kahden vuoden aikana. Erityisesti Kypros puheenjohtajavaltiona on ollut hyvin aktiivinen ja tässä kaikki tietävät siitä, kuinka pitkä työ on takana. Tekin tunnette tämän asian, hyvät naiset ja herrat. Tämä on sellainen asiakokonaisuus, jonka osalta on sanottava, niin kuin Lene ja Rapkai ja Valtasaari tässä ovat tehneet selväksi, että he ovat olleet hyvin kyvykkäitä ja hyvin kärsivällisiä ja he ovat myös hyvin tietoisia Euroopan yhteistä yleistä intressistä. Tässä on tehty yhteistyötä komission kanssa ja tällä tavoin, jos te todellakin näin haluatte, niin voidaan päästä tähän seuraavaan vaiheeseen. Tässä on mennyt hyvin pitkään, liiankin pitkään yritysten kannalta, koska heillä ei ole ei ole ollut käytössä tätä suojajärjestelmää koko sisämarkkinoiden alueella. 60-luvulta alkaen tätä keskustelua on käyty eri vaiheissa ja 2010 minä täällä teille jo eh, sanoin, että suhtaudun asiaan toiveikkaasti. En ollut ensimmäinen komission jäsen, joka tätä asiaa on käsitellyt, mutta ehkä kuitenkin viimeinen. Ja toivottavasti tämä nyt onnistuu. Haluaisin vielä muistuttaa muutaman luvun. 2011 Yhdysvalloissa yhdysvaltalaiset ovat jättäneet 224 000 patenttihakemusta yhdessä vuodessa ja 172 000 näitä oli Kiinassa – tässä Kiina on mainittu ja meillä luku on 62 000. Ja yksi tärkeä syy tähän on se, että patenttisuoja on kustannuksiltaan kovin kallis. Ja tässä vaiheessa me pääsemme nyt eteenpäin neljässä eri asiassa yritysten kannalta ja Euroopan talouden kannalta tämä on sellainen patentti, joka on voimassa 25 jäsenvaltiossa. ja Haluaisin sanoa, niin kuin edustaja Lehinen sanoi, että ovi on nyt auki. Tässä ei missään tapauksessa syrjitä italialaisia tai espanjalaisia yrityksiä. Käännös voidaan tehdä kaupallisiin tarkoituksiin myös espanjan ja italian kielille. Ja varmasti kun tässä edistymme, niin italian ja espanjan hallituksetkin voivat tulla mukaan niin, että voidaan saada tämä väline täydelliseksi ja koko sisämarkkinat kattavaksi. Mutta joka tapauksessa ovi on tuossa auki, sanon tämän suoraan komission eh, nimissä. Ja sitten yksi ainoa toimintapiste kaikkia yrityksiä varten halutaan tällä tavoin helpottaa toimintaa. Haluaisin kiittää patenttivirastoa tältä osin. Tässä ministeri Luka kertoi jo nämä luvut. Emme ja kustannuksia seitsemällä vaan kymmenellä. Tämän kilpailukyvyn kannalta todellinen edistysaskel pk-yrityksille ja laboratorioille. Ja sitten vaikka tässä neuvottelussa on vielä ollut viimeisiä ongelmia, niin kuin edustaja ei sanoi, mutta kyseessä olisi erityistuomioistuin, jotta näitä käsittelyjä ei tulisi eri maissa. Ja sitten lopuksi vielä tieto. Tieto annetaan kaikilla kielillä. Me olemme lähteneet liikkeelle patenttiviraston nykykielistä, mutta korkealaatuiset automaattikäännökset tulevat kaikilla rekisteröintikielillä käyttöön siirtymäajan verran ennen kuin päästään täysin automaattikäännöksiin, niin käännökset voidaan saada kaikille eri unionin kielille, myös espanjan ja italian kielille. Ja tällä tavoin voidaan varmistaa, että tieteelliset tiedot eh, patenttisertifikaatista eh, annetaan kaikkien käyttöön Euroopan unionissa. Eli tämä on todellinen edistysaskel. Se on todella merkittävä. Me olemme päässeet kompromissiratkaisuun. Olisi ollut parempi, ettei olisi pitänyt käyttää tiivistettyä yhteistyötä teidän kanssanne, mutta tämä on Lissabonin sopimuksen pohjalta mahdollista. Ja toivoisin, että nämä kaksi viimeistä maatakin pääsivät mukaan tähän vaiheeseen. Olisi ollut parempi, ettei olisi ollut näitä viimeisiä hankaluuksia, jotka johtivat sitten tämän viimeiseen eh, kompromissiin, kuten Rapka ja Baldassara sanoivat, mutta ottaen huomioon poliittiset ongelmat me olemme päässeet nyt mahdollisimman parhaaseen ratkaisuun kilpailukyvyn ja työllisyyden ja yritysten kannalta. Ja sitten, hyvät naiset ja herrat, haluaisin vielä kiittää teitä siksi, että kun tämä teksti nyt hyväksyttäisiin tässä esitetyssä muodossa, tämä toisi paljon tärkeää lisää tähän eh, taloudellisen elvytyksen pakettiin, jota me niin tarvitsemme meillä on Single Market Act 1 ykkösen ja kakkosen yhteydessä tehty yli 50 ehdotusta. Kaikki ovat hyvin käytännönläheisiä ja moni liittyy läheisesti kansalaisten elämää, jos ajatellaan esimerkiksi ammattipätevyyksiä tai jos ajatellaan eh, pankkikulujen läpinäkyvyyttä ja julkisten hankintojen yksinkertaistamista, eh, sähköistä allekirjoitusta ja sitten on tämä patentti, joka on varmasti kaikkein symbolisimpia toimia. Eli tässä on nyt kaikki nämä ehdotukset pöydällänne ja ministereiden pöydällä. Tässä yritykset kuluttajat ja kansalaiset tarvitsevat tätä. Kaikki odottavat, että patentit osoittaisivat sitä, että teemme yhteistyötä ja pyrimme eh, edistymään kaikkien eurooppalaisten puolesta. Kiitos. Monet kiitokset, herra komissaari. Ja seuraavaksi teollisuustutkimus- ja energiavaliokunnan puolesta herra Saaros, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin kiittää komission esittelijää ja kolmea esittelijä, komission jäsenet kolme esittelijää siitä, että tästä yhteistyöstä olemme harjoittaneet tästä tärkeästä työstä, jota tässä on saatu aikaiseksi. Euroopan unioni on perusvallisesti innovatiivinen yhteiskunta, jossa tekijänoikeuksien suojelu on erityisen tärkeää. Tähän liittyy myös Euroopan patenttijärjestelmän luominen. Euroopan patenttijärjestelmän uudistamista ei kukaan sitä kyseenalaiseksi. Vuosikymmenen ajan unioni on pyrkinyt luomaan oikeudelliset puitteet, jotka vahvistavat, yksinkertaistavat ja yhdenmukaistavat eurooppalaista patenttijärjestelmää. Päätöstä voidaan lykätä silloin, kun EUn kehitys- ja tutkimusteollisuus on jäämässä vuodesta vuoden, vuoteen jälkeen maailman muista toimijoista. 25 valtion hallitusten välinen sopimus hetkellä yläkertaa vähentää kustannuksia ja se, että kes- pienet voisivat käyttää tätä järjestelmää, kaikki tämä on ratkaisevan tärkeää. Samaan aikaan kuitenkaan Euroopan Patenttikustannusten vähentämistä tulee ainoa asiasta on kysymys. Yhtenäinen suojajärjestelmä vaikuttaa myönteisesti myös yrittämisympäristöön ja edistää sisämarkkinoiden täydentymistä. Euroopan innovatiivista henkeä voidaan suojella tällä uudella patenttijärjestelmällä samoin myöskin kilpailukykyä ja kilpailuasemia voidaan parantaa maailmanlaajuisesti. Kun räntöri, tämä järjestelmä toimii, Euroopan yritykset ovat havaitsemaan, miten hyödyllinen se on ja voit yhdessä paikassa esittää hakemukset sen sijaan, että näitä pitäisi esittää eri jäsenvaltioissa. Ei ole muuta tietä ulos krista kuin, että EU vastaa kilpailuun, ryhtyy kilpailuun muiden maanosien kanssa. On vahinko, että kaksi jäsenvaltiota ei osallistu tähän toimintaan, mutta tulevaisuudessakin varmasti tulee järjestymään. Yhtenäinen eurooppalainen patenttioikeusjärjestelmä on tärkeä ajatellen oikeus järjestelmän yhtenäistä toimeenpanoa. Tämä uusi järjestelmä tulemaan hyvin hyödyllinen meillekin yrityksille ja myöskin pienemmille markkinatoimijoille, ennen kaikkea tutkijoille ja uusille innovatiivisille yhtiöille. On vahinko, että löytyy yhtä toimipaikkaa tälle tuomioistuimelle, mutta tämä kolmen paikan järjestelmäkin on sellainen, että pidän sitä hyvänä. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Monet kiitokset kollega ja seuraavana meillä on puheenvuoro Ruva Rignerillä neljän minuutin ajan. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komissaari, arvoisa ministeri Lukka ja arvoisat esittelijät. Ennakkoon haluaisin onnitella teitä kaikkia siitä, että olette saavuttaneet yhteisymmärryksen, koska kun tavoitettiin tällainen yhtenäisen patenttisuojan tavoite, niin sillä olemme 50 vuoden neuvottelujen jälkeen saavuttaneet tuloksen. Ja kun nyt lopuksi olemme saavuttaneet kompromissin neuvoston, komission ja parlamentin välillä, josta voitaisiin äänestää, niin yhtäkkiä haluttiinkin poistaa neuvostossa kolme artiklaa ja Euroopan parlamentissa tämä herätti suurta hämmennystä. Mutta minä en ole vastaava aikaisemmin edes kokenut vastaava. Minusta demokraattisesti on äm, hyvin ihmeellistä se, että valtiot perustavat lainsäätäjien välille, siis Euroopan parlamentin ja neuvoston välillä sellaisen sopimuksen tai muuttavat sitä niin, että se on loppujen lopuksi lakien vastainen. Minun täytyy sanoa, että komissio, joka huolehtii sopimusten toteuttamisesta, niin Euroopan parlamentin pitäisi huolehtia demokratian toteuttamisesta. Ja nyt jos ajatellaan, että kun nämä kolme artiklaa poistettiin, niin ne olisi toisaalla pitää nyt eh, täydentää jossakin, mutta me emme ole sitä nähneet ja nyt me toteamme, että Euroopan tuomioistuimella pitää olla oikeus Eurooppa oikeuden mukaan antaa ennakkoratkaisuja ja ratkaista kiistoja. Jos ajatellaan perussopimusvaliokunnan mielipidettä, niin minä haluaisin korostaa sitä, että tehokas yhtenäinen patenttisuoja auttaa erityisesti PK-yrityksiä selviämään kriisistä. Heillä on vähemmän mahdollisuuksia osallistua ja valtioiden välisistä eh, kiistoissa EU-tuomioistuin on toimivaltainen. Ja eh, patenttia koskevissa kiistoissa pitää olla tuomioistuin. Ja tärkeää on se, että unionin oikeutta noudatetaan. Ja EU-tuomioistuimen pitäisi artiklan 267 perusteella toteuttaa, myöskin antaa ennakkoratkaisu ja haluaisin korostaa, että tiiviimpään yhteistyöhön osallistuvat jäsenvaltiot haluaisivat osallistua myöskin EU-patentin kansainväliseen luomiseen ja pitää huolehtia siitä, ettei synny tiiviimmän yhteistyön puitteissa ristiriitoja. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin lopuksi korostaa sitä, kuinka tärkeää, että Euroopassa on edistää innovatiivisia voimia ja luoda yhtenäinen suoja mahdollisimman vähällä byrokratialla ja mahdollisimman vähillä kustannuksilla niin, että myöskin pk-yritykset pystyvät toimimaan. Ja Euroopassa innovaatiota ei voida toteuttaa, jos ei tarjota sekä suojaa että riittävät välineet ja varat. Kiitoksia. Monet kiitokset, rouva kollega. Ja nyt sitten ryhmien puolesta. Meillä on EPP-ryhmän puolesta neljä minuuttia puheenvuoroa herra Svifkalle, olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheen, puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät ministerit, arvon kollegat. Tämä on erittäin tärkeä päivä. Tämä nyt vetää yhteen monen kuukauden työn koskien yhtenäistä patenttisuojaa Euroopan unionissa. Meidän päätehtävämme on varmistaa se, että Euroopan unioni ja yhtenäismarkkinat löytävät paikkansa kansainvälisillä markkinoilla nyt kun kriisi vallitsee. On tärkeää, että talous on huippuluokkaa, jotta voitaisiin saada uusia työpaikkoja. Meidän on paneuduttava kriisin taloisiin seurauksiin ja kun Euroopan unioni nyt valmistelee välineitä, jotka jolla tähän pyritään. Tämä on todella tärkeää ja nyt on hyvä, että olemme saamassa vietyä loppuun tämän tällaisen välineen valmistelun. Meistä tulee innovatiivisempia sen kautta yhä enemmän. Aikaisemmat korkeat kulut ovat yhä voimassa. Ne liittyvät erilaisten patenttien hankkimiseen on ollut paljon mielenkiintoisia ajatuksia, joilla olisi voitu vahvistaa EUn asemaa kansainvälisillä markkinoilla ja olisi voitu vahvistaa EUta vahvana toimijana. Ja jostain syystä ne eivät kuitenkin sinne laatikon pohjalle tällaiset tilanteet ovat ihan mahdottomia. Minä olen puhunut puolalaisten tutkijoiden kanssa ja tiedemiesten kanssa. He kertoivat, että ei heidän kannattanut hankkia patenttia, koska tästä aiheutui niin suuria kustannuksia. Ja oli aika epätodennäköistä, että heidän keksintöään käytettäisiin sitten teollisuudessa. Tästä syystä meidän työmme voi nyt tätä tilannetta muuttaa. Tämä työ olisi tietysti voitu vielä loppuun jo aikaisemmin ja näin oli tarkoitus tapahtua, mutta voidaan sanoa, että kuuden kuukauden viivästys, jos verrataan sitä siihen, että yhtenäistä patenttia on käsitelty vuosikymmeniä jo keskusteluissa. No ei tämä ole kovin pitkä viivästys jonkun verran, mutta kun muistelen sitä, kuinka innokkaasti aloitimme Puolan puheenjohtajakaudella yhtenäisen patenttityön, niin oli aika harmillista se, että neuvosto ei tässä toiminut oikein, kun tässä oli väärinkäsityksiä tai sitten esille tullut kiista. Ja tästä syystä piti lähteä etsimään kompromissia. Ja kompromissi oli jo äh, nyt löydetty ja siksi haluaisin esittää äh, brittikollegoille ja Cameronille kiitokset siitä, että jotain on pyritty muuttamaan, jotta voitaisiin paremmin suojata joitain britti Ja haluaisin vielä kerran sanoa, että on hyvä, että tämä työ on jo melkein päätöksen saatettu, mutta emme saa nyt olla liian itse tyytyväisiä tämän koko asian takia, sillä yhtenäisen patenttisuojan aikaansaaminen ja patenttituomioistuimen luominen on tärkeää osa, mutta nyt on varmistettava se, että koko patenttiprosessista tulee looginen ja järkevä, jotta ei lähdetä patentoimaan esimerkiksi biologisia prosesseja tai jotain sellaisia keksintöjä, jotka liittyvät Eh, tietokoneohjelmistoon tai muihin. Muuten meitä, meille tulee lisää vastustajia, enemmän vastustajia kuin kannattajia. Ja vielä haluaisin kiittää siitä, että pitkä prosessi on saatu loppuun. Kiitos. Herzlichen Dank. Monet kiitokset kollega seuraavana SJD-ryhmän puolesta kolme minuuttia. Herra Koferraatti, olkaa hyvä. Grazie, Presidente. Kiitos, puhemies. Hyvät kollegat, olemme nyt lähellä suurta tärkeää tulosta. Se on siksi ennen kaikkea tärkeää, että jos ajattelemme, mitä riskejä on siinä, että komission esityksen käsittelyn loppuvaiheessa epäonnistuisimme. Herra komission sen Barnier on saanut päätökseen toimenpiteen, josta on vuodesta 1977 keskusteltu ja hän on auttanut siinä, että juridisia kysymyksiä ratkaisee, että sanakaan yhtenäinen patenttisuoja Euroopan unionissa on ratkaisevan tärkeää Euroopan talouden elpymiselle, sen kasvulle, sen kehitykselle, innovaatioille ja myöskin sisämarkkinoiden täydentymiselle. Me pitämme hyvänä myös äh, parlamentin neuvottelukykyä joka johti siihen, että kolmikantaneuvotteluissa saatiin aikaan tärkeitä tuloksia. Tämä johtaa todellakin lisäintegraatioon, mikä on hyvin tärkeää meidän tuotantojärjestelmillemme. Pienet ja suuret yritykset vedetään voimakkaan mukaan patenttijärjestelmään ja tämä tietysti on, liittyy siihen, että ne kaikkea käännöskustannukset alenevat. Kielikysymys on ollut kysymys, joka on johtanut spekulointeihin, vaikkakin lopputulos paketin osalta, se joka nyt on tarkoitus hyväksyä, on sellainen, että siinä ovat samassa paketissa kaikki toimenpiteet, jotka liittyvät eri maiden hyväksi tehtyistä toimista, joita kielijärjestelmä ei suojele. On kuitenkin pitettävä yhteen asiaan. Heinäkuussa parlamentti päätti lykätä äänestystä ja oli pettynyt äh, neuvoston taipumattomaan kantaan. Ja me haluamme tästä asiasta toimivälistä kiistaa, mutta halusimme, että sopimuksessa annetaan viiden kuukauden kuulemisen keskustelun jälkeen. Nyt on sitten syntynyt kompromissiesitys, joka ottaa huomioon oikeusperustan. On siis olemassa yhtenäinen suoja eh, tekijän oikeukselle. Kompromissi poistaa kaikki epäilyt, jotka liittyvät eurooppalaisen patentijärjestelmän käyttöönottoon. Jos emme pääse eteenpäin asiassa, Euroopassa edelleen on tilkutäkki ja sitä emme toivo tulevaisuudelle. Joten olemme lähellä myönteistä asioiden loppuun saattamista. Saamme tavoitettua neljä tavoitetta vähemmän kustannuksia, enemmän suojaa, vähemmän byrokratiaa ja oikeusvarmuutta. Tuotantojärjestelmämme tarvitsevat tällaisia houkuttimia ja tätä kautta varmasti syntyy suuria etuja koko järjestelmälle. Monet kiitokset kollega. Seuraavana Alderyhmän puolesta kolme minuuttia. Rova Wikström, olkaa hyvä. Puhemies. Oikeastaan tässä on yksi ainut sana, jota minä pidän mukana, eh, mukana ja joka toteuttaa kaikki toiveet tai kuvastaa kaikkia toiveita. Eli se on lopultakin nyt jo neljän vuosikymmenen ajan Euroopassa on epäonnistuttu yhtenäisen patentin aikaansaamisessa. Ja jos ajattelemme, kuinka paljon tällainen patentti merkitsisi yksittäisille keksijöille, innovaattoreille ja korkeakouluille, yrittäjille ja niin edelleen. Tie on ollut pitkä ja raskas. Lopuksi vaadittiin tiiviimpää yhteistyötä 25 jäsenvaltion välillä 27, jotta saavutettaisiin sopimus. Mutta haluan sanoa tänä päivänä, että ovi Espanjalle ja Italialle, jotka haluavat olla ulkopuolella, niin ovi on heille avoinna ja niin kauan kuin he haluavat. Minä toivoisin, että he valitsisivat yhteisen tien tulevaisuudessa. Minä haluaisin erityisesti kiittää komission jäsen Barnieria hänen ja komission väsymättömästä työstä tämän esityksen kohdalla ja olen komission jäsenen kanssa samalla lailla iloinen kuin hänkin, että te olette vieneet tämän tavoitteen maaliin ja haluan kiittää kollegoja Rapkai, Lin ja Paldassaaria siitä, että hyvin tehokkaalla ja rakentavalla tavalla he ovat johtaneet parlamentin työtä ja olen suurella ilolla ollut siinä mukana ryhmän puolesta on aina ollut selvää se, että puolustetaan yhtenäisen eurooppalaisen patentin aikaansaamista. Se antaa yhtenäisen suojan ja sitten saada, saataisiin aikaan yhteinen tuomioistuinjärjestelmä kiistojen ratkaisuun ja sitten jos ajatellaan, kuinka paljon Euroopassa keksinnön suojaaminen on maksanut verrattuna USAhan nähden, niin yksittäisellä keksijällä ei ole ollut mahdollisuuksia jokaisessa Euroopan tuomioistuimessa puolustaa patenttia, vaan tällöin pitäisi olla yksi ainut tuomioistuin. Ja Tarkoituksena on, että saavutettaisiin eurooppalaisessa patenttijärjestelmässä tasapaino ja samaan aikaan luotaisiin sellainen järjestelmä, jossa ei ole hallinnollisia rasitteita ja me olemme onnistuneet siinä. Tämä on historiallinen päivä. Me olemme peruskiven saaneet luotua sisämarkkinoiden kehittämiselle niin, että voimme luoda hyvinvointia jäsenvaltioissamme tulevien tulevaisuudessa. Tämä on erittäin tärkeää, koska meidän täytyy uskaltaa nähdä Euroopan tulevaisuus. En väitä, että patentti on ratkaisu, mutta se on yksi monista työvälineistä, joka edistää hyvinvointia tulevaisuudessa ja edistää kasvua tulevaisuudessa. Kiitoksia. Kiitoksia kollega ja seuraavana meillä on vihreiden ryhmän puolesta Rova Lichtenberg kolme ja puoli minuuttia. Kiitos, hyvät kollegat. Kun me tänään keskustelemme niin sanotusta eurooppalaista patentista, Euroopan tuomioistuin päättää vastalauseesta, joka koskee oikeusperustaa. Se on asia, jota me oikeastaan olemme aina kunnioittaneet. Tänään näin ei tehdä. Tehdäkseni asian selväksi, minä olen aina taistellut EU-patentin puolesta, joka on helppo saada, joka on edullinen ja joka hyödyntää joka on hyödyksi pienille keskuille yrityksille ja saa meidät eteenpäin. Se, mitä nyt meillä on pöydällä, ei täytä näitä ehtoja. Kollega Rapkai viittasi patentin historiaan ja totta kai se on ollut hyvin ongelmallinen, mutta on tehtävä ero siinä, onko arvio, joka tehdään kompromissista, joka nyt on pöydällä, sen jälkeen, kun neuvosto on poistanut asetuksesta keskeiset kohdat eh, Cameronin toiveesta, tämä on myös antava selvästi. Tämä kompromissi, joka on saatu aikaan kansainvälisen sopimuksen avulla, ei ole sitä, mikä loisi eurooppalaisen patentin. Tämä on sanottava selvästi. Me annamme mahdollisuutemme vaikuttaa eurooppalaiseen patenttiin pois. Me luovumme niistä. Se on saattava selvästi. Euroopan työmoistuimeen tehty valitus, sillä on hy- hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa asiaan. Ja tämän voi sanoa tässä jo etukäteen. Tällaisissa kysymyksissä on aina esitettävä seuraava kysymys. Kenelle tämä nyt esillä oleva säädös on hyväksi? Järjestelmästä tulee nyt vielä mutkikkaampi. Mikä on mutkikasta, aiheuttaa ongelmia pienille keskusyrityksille. Suuret yritykset kyllä niillä on varaa hankkia lauma-asiantuntijoita viemään niiden oikeudet lävitse. Pienet ja keskisuuret yritykset eivät tähän yhtä helposti pysty, ja siksi ovat kääntyneet meidän puoleemme ja tehneet selväksi, että tällä tavoin ei pitäisi toimia. Tämä ei ole patentti, joka auttaa meitä todella. Toinen asia. Suuremmatkin yritykset ja kansalaisyhteiskunta esittää vastalauseita ja sanoo, että tämä ei ole sitä, mitä Euroopan talous tarvitsee. Kysymys kustannuksista, kyllä. Patentin saaminen saattaa tulla halvemmaksi, mutta mahdolliset kustannukset kiistoista tulevat järjestelmän mutkikkuuden vuoksi kasvamaan, mikä on vahingoksi pienille ja keskisuurille yrityksille. Tutkimuksen alueellakin tämä malli hylätään, myös kompromissi. Se on otettu esille sen kannanotoissa asioihin. Patenttikäytäntö, jota Euroopan patenttivirasto harjoittaa, usein on aivan rajalla, sen rajalla, mikä on patentoitavaa, olipa kysymys elämään koskevista patentoinneista, jalostamisesta tai esimerkiksi ohjelmistojen patentoinnista. Me olemme tilanteessa, jossa meillä on hyvin vähän mahdollisuuksia ylipäätään turvata edes sitä, mitä Euroopan parlamentti, mitä on lyönyt lukkoon, mitä Euroopan tasolla on lyöty lukkoon. Tämä ei ole mikään EU-patentti, niin kuin me toivoimme. Siksi minä en voi antaa sille tukeani. Se vaarantaa sen, mitä sen mukaan olisi tarkoitus suojella. Monet kiitokset kollega seuraavana ECR-ryhmän puolesta kaksi minuuttia. Herra Karim, olkaa hyvä. Mr. President. Puhemies, Kiitos. Haluaisin aivan ensiksi kiittää kollegoita, esittelijöitä ja komission sen Barnieria, jonka panostan asiaan tunnustetaan. Hyvät kollegat, tämä on oikein hyvä esimerkki siitä, mikä Euroopassa ei toimi. On sellaisia kollegoita, jotka ovat kronologisesti iäkkäämpiä ja he kertovat, kuinka paljon tällaisia toimia pyydettiin jo monta vuotta sitten ja nyt 40 vuotta on odoteltu ratkaisua kun valikunnassa sanoi, että voitaisiin ehkä esittää kompromissia niin, että meillä olisi saksankielinen tuomioistuin Lontoossa ja ranskankielinen Münchenissä ja englanninkielisten Pariisissa. Tämä voisi olla kakkosratkaisu ja ilmeisesti neuvosto ajatteli, että tämä oli vakavasti otettava ehdotus ja ratkaisu. No ei näin ollut. Innovatiiviset toimijat tarvitsevat näitä toimenpiteitä ja nyt on tärkeää toimia nopeasti näissä asioissa ja muissakin, sillä Kiina jo lähettää tuolle juuri meidän eh, takanamme. Ja jos ajatellaan vapaakauppasopimusneuvotteluja, minä esittelen muistan, miten on keskusteltu intialaisten kanssa siitä, mitä pitäisi tehdä tekijän oikeuksien suojamiseksi. Ja kun nyt katson sitä, mitä heillä on ja vertaan meidän tilanteeseemme, niin tässä kyllä käy kateeksi. Me olemme jääneet selvästi jälkeen. Mikä on Yhdysvaltain tilanne? No siellä on annettu kolme kertaa enemmän patenttia, kuin meillä. Ja Kiinassa on niitä myönnetty kaksi kertaa enemmän kuin meillä. Kun katsoo sitten hakemusten kasvua, niin tältä osin Kiina, Japani ja Yhdysvallat – kattavat 82 prosenttia kokonaiskasvusta. Me emme nyt voi turha liioitella tämän asian tärkeyttä. Se on todella elintärkeä. Meidän on tilanteeseen vastattava. Tässä on kiireellinen, todellinen tarve takana. Kiitos. Kiitoksia kollega. Seuraavaksi puolentoista minuutin ajan QE-ryhmän puolesta herra Mastalka, olkaa hyvä. Herra puhemies, hyvät naiset herrat, Haluaisin kiittää esittelijöitä tehdystä työstä, joka on ollut kaikkea muuta kuin helppoa. Siihen vaikutti myös se, että olemme pyrkineet harmonisoimaan tätä aluetta jo 60-luvulta lähtien. Huolimatta olemassa olevista ongelmista, jotka ovat liittyneet kielijärjestelmään ja sovitteluun, useimmat jäsenvaltiot, 25 täsmin sanottuna, ovat nyt pystyneet tukemaan kompromissia, joka on saatu aikaan tiivimmän yhteistyön kautta. Jokainen kompromissi merkitsee sitä, että kaikki EU-valtiot eivät voi olla sataportisin tyytyväisiä. Kuitenkin tämä teksti on edistystä ja yksinkertaistamista tällä alueella. Meidän täytyy ottaa huomioon myöskin taloudelliset vaikutukset näissä uusissa. Jos uudet säännöt ovat voimaan, se johtaa huomattaviin säästöihin patenttien voimaan saamisessa kaikissa allekirjoittajamaissa. Minä kiitän Kyprosta ja ymmärrän, että Kypros pyrkii saamaan menettelyn päätöksen puhnitakonsa aikana. Toisaalta kuitenkin menettelyn kautta olisi parasta odottaa tuomioistuimen päätöstä tässä kysymyksessä. Monet kiitokset kollega ja seuraavana EFD-ryhmän puolesta puolitoista minuuttia. Herra Patten, olkaa hyvä. Uh, Kiitos. Tässä taas yksi tarpeeton itsenäisyyden siirto kansallisvaltiolta Euroopan unionille Yhdistössä kuningaskunnassa on kovasti kunnioitettu tuomio, patenttituomioistuin, joka on arvoltaan todella suuri. Sen asema on nyt vaarantunut. Ei yhdistyssä kuningaskunnassa tällaista muutosta kaivata. Ja nyt ollaan huolestuneita siitä, miten nimitykset uuteen tuomioistuimen hoidetaan ja minkälaisia päätöksiä siellä tehdään. Sen sijaan, että lähdetään liikkeelle meritistä, vaikuttaa siltä, että jäsenvaltiot ovat oikeutettuja tuomariin ja monissa maissa on kuitenkin hyvin vähän toimijoita patenttialalla ja hyvin pieni joukko ihmisiä, joista valita nämä tuomarit. Ja kun tätä lainsäädäntöä täältä saadaan niin paljon, niin kaikkihan tapahtuu suurten yritysten etujen mukaisesti, ei niinkään pk-yritysten mukaisesti. Pk-yritykset jäävät eh, taka-alalle, kun pyritään innovaatioita suojamaan. Tämä tulee kalliiksi ja tulee eh, hankalaksi, koska pitää lähteä Ranskaan tai Saksaan suojaamaan parantamaan työtään sen sijaan, että käyttäisin paikallisia tuomioistuimia. Sanotaan, että tässä kustannuksia säästyy, mutta asiantuntijat ovat eri mieltä. Ollaan sitä mieltä, että eh, tuomioistuin kulut kasvavat kolmen kertaiseksi meidän puolueemme, eikö äänestää tätä vastaan. Kiitos. Hyväksyttekö edustaja Karimilta sinisen kortin? Mr. President, thank you. Kiitos puhemies. Herra Bäten, se mitä juuri sanoitte on täyttä hölynpölyä. Voisitteko nyt kertoa, eh, tämä asia on ollut työn alla 40 vuotta. Voisitteko kertoa, missä vaiheessa olette käyneet edes yhdessä valiokuntakokouksessa mainitsemassa nämä huolenne? Teillä on ollut paljon mahdollisuuksia tähän, mutta yksikään ukipuolueen jäsen ei ole koskaan näin tehnyt. Ja kuitenkin nyt tulette tänne näin ottamaan kantaa. Tämä oli ihan täyttä hölynpölyä, mitä äsken kuultiin teiltä. Please, Mr. Batten. Olkaa hyvä, edustaja Batten. Kiitos. Toisin kuin te, en ole EUn suuri kannattaja, mutta Jakin Päkenburg, tohtori, on antanut minulle nämä tiedot. Hän on asiantuntija, hän on tuoistumissa Münchenissä ja Pariisissa. Hän oli mukana asiantuntija tässä elimessä ja 2011 kuulimme juuri näitä asiantuntijoita. Eli toisin kuin te, minä en ole innostunut tästä paikasta, jossa oltaan yhä isää lainsäädäntöä, mutta minä nyt viittasin sellaisen asiantuntijan kannanottoon, joka kyllä tämän asiansa tuntee. Would be Mr. Niin, tämä olisi nyt todella mielenkiintoista tämä keskustelun jatko, mutta en voi antaa Karimille enää uutta sinistä korttia, mutta kertokaa miten tämä keskustelu jatkuu. En voi pakottaa häntä vastaamaan teidän kysymykseenne. Anteeksi. Äh, ja seuraavana puhujana meillä on puolentoista minuutin ajan herra Sistra. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Monet kiitokset. Tämä yhtenäinen patentti oli hieno idea, siis automaattinen patenttisuoja kaikissa EU-maissa, vastavuoroisen tunnustamisen vuoksi. Tämä oli hieno idea, mutta täytäntöönpano on niin hankala, että teollisoikeuksien oikea toteuttaminen olisi epävarmaa. Me olemme tässä oikeudellisen epävarmuuden tilanteessa, jos ajatellaan, että meillä on siirtymävaiheessa erilaiset järjestelmät, mutta myöskin tulevaisuudessa järjestelmä on epävarma. Ja sitä kautta syntyy vain lisäkustannuksia, ei se johda kustannusten vähentämiseen. Jos ajatellaan keksijöitä ja pieniä yrityksiä, jotka toimivat vain kansallisella tasolla, niin heidän kohdallaan kustannukset nousevat, eivätkä kansainvälisellä tasollakaan kustannukset ole kovin halvat. Tilanne olisi hedelmällisempi, jos Espanja ja Italia olisivat tässä mukana mutta jos ajatellaan tätä miljardien tukea, mitä myönnetään, niin se ei olisi mahdotonta, jos tämänpäiväinen unioni ei ole todellinen unioni. Ja kansalaiset tietävät ja myöskin yritykset tietävät, että heitä ei edusteta. Ehkä tämä unioni on tehty pelkästään virkamiehiä ja poliitikkoja varten. Kiitoksia. Seuraavana meillä on neljän minuutin ajan. Herra Lopes Istuuris Vait, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Monen vuoden ajan ollaan pyritty saamaan aikaiseksi todellinen eurooppalainen patenttijärjestelmä, joka antaisi yhtenäisen suojan koko unionin alueella. Tästä kaikesta olemme samaa mieltä ja haluan antaa tukeni sille, että tämä patentti todella tulee voimaan. Minusta tämän järjestelmän pitäisi olla mahdollisimman edullinen. Siinä ei saa syrjiä, pitää huomioida kohesio, eh, tavoitteet sekä taloudellisesti että sosiaalisesti on oltava oikeusvarmuutta, järjestelmä, joka huomioi PK-yritykset ja edistää innovaatiota kaikkialla unionissa. Varmasti täällä kaikki olemme näistä periaatteista samaa mieltä, mutta kun katsotaan tätä pseudojuridista järjestelmää, se ei ole äh, alhainen kustannuksiltaan, se on kohesion periaatteiden vastainen, se ei luo oikeusvarmuutta, se on äh, eturyhmien vastainen ja näin tässä ei innovaatiota myöskään edistetä ja tämä johtuu siitä, että on katsottu, että patenttijärjestelmää ei voida muuttaa ollenkaan ollenkaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tuomioistuin pitää myös sulkea kokonaan tästä pois. Se ei ole vielä ottanut asian kantaa, mutta kannanotto on tulossa. Ja sitten tässä tulee tällainen järjestelmä, jossa on erilaisia toimipaikkoja. Itse asiassa komissio ja parlamentti ovat äh, unohtaneet sen, että pyrittäisiin oikeanlainen järjestelmä saamaan äh, aikaiseksi. On vain tämä äh, maiden välinen päätös käytössä. Ja tässä neuvosto on tehnyt päätöksen oman kannansa mukaisesti, vaikka Italia ja Espanja ei tässä ole mukana. Tässä on hyvät tavoitteet, mutta mennään eteenpäin väärää tietä. Tämä monimutkainen järjestelmä eh, asettaa etusijalle suuret yritykset, pk-yritysten edelle ja meillä yli 9 prosenttia yrityksistä on pk-yrityksiä. Patentti tarkoittaa käyttömonopolia ja tämä on vapaan eh, kaupan vastaista. Tässähän tarkoituksena, että voitaisiin vapaasti eh, keksintöä käyttää ja on voitava myös antaa patenteista tietoa, että muutkin voivat näitä ajatuksia eh, sitten käyttää hyväksi ja tärkeää on edistää innovaatiota oikealla tavalla samalla kun suojataan keksijöitä. Jos ei asteta samaan asemaan patentin haltijaa ja kolmatta tahoa, joka on asiasta legitimisti kiinnostunut, niin ei päästä eteenpäin. Ja tämä pirstaloituminen, eh, no tässä on tiivistettyä yhteistyötä, mutta tuskinpa 25 jäsenvaltiota kuitenkaan tulee ratifioimaan yhteisen tuomioistuinjärjestelmän perustamisen. Tämä on liian hankala järjestelmä. Siinä on erilaisia patentteja, erilaisia tuomioistuimia riitojen ratkaisemista esimerkiksi. Tämä tulee myös kovin kalliiksi se, että erilaisia valituksia varten on erilaisia tuomioistuimia, ei ole hyväksi oikeus varmuudelle ja tämä hyvän tahdon lauseke käännösten osalta ei tule riittämään. Joidenkin maiden yritykset voivat käyttää omaa kieltään kaikissa toimissa siinä, missä muissa maissa on käyttävä toista kieltä. Ja tässä käytetään niitä kieliä, joita käytetään maissa, joissa on jo kilpailuetua ja tästä alkaen tulee säästöjä, kun ei pidä tietoa antaa eh, tällä tietyllä tavalla. Ja me olemme nyt siis eh, luopumassa todesta patenttijärjestelmästä Euroopan unionissa. Tässä ei ole mitään yhtenäistä järjestelmää. Meillä on kolme kieltä, kolme tuomioistuinta ja patenttien laajuuskaan ei ole yhdenmukaista. Tässä on todella huono pohjaa tälle koko asialle. Max Planck-instituutti sanoo, että yhtenäinen patentti on todellinen askel taaksepäin, jos ajatellaan patenttioikeutta tässä ei ole käyty hyväksi järjestelmän uudistamismahdollisuuksia. Tärkeää olisi palata perustamissopimuksen perusajatuksiin, että kukaan ei pyri omia ajatuksiaan muille määräämään. Kiitos. Monet kiitokset kollega. Seuraavana kahden minuutin ajan puhuu Rova Kiringa de Odenberg. Niin, 30 vuoden jälkeen, neuvottelun jälkeen, me viimekin olemme loppusuoralla ja meillä on kompromissipaketti pöydällä. Me pystymme suojelemaan keksintöjämme 25 jäsenvaltiossa järjestelmä tulee olemaan yksinkertaisempi kuin nykyisemmät, nykyiset järjestelmät ja kustannukset tulevat huomattavasti putoamaan 80 prosenttia. Joten meillä on väline, jolla voidaan puolustaa eu kilpailukykyä. Patenttien hinta on kymmenkertainen verrattuna Yhdysvaltoihin. Ja kokonaiskustannukset ovat 25 000 jopa. Ja tämän ehdotuksen myötä ne voidaan leikata viidenneksi osaan. Monet keksinyt myydään eniten torjavalle toisella puolen valtamerta, koska eurooppalaiset yritykset eivät pysty maksamaan patentteja. Eurooppa EU ei pakota ottamaan käyttöön uutta järjestelmää, se vaan ehdottaa turvallisempaa ja halvempaa järjestelmää. Jokainen yritys pystyy nyt itse päättämään, mikä sen kannalta on parempaa. Haluaako se soveltaa kansallista patenttia, eurooppalaista patenttia, joka on sovellettavissa yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa tai tällaista yhtenäispatenttia, josta me nyt puhumme. Tämä on mahdollisuus kaikille, myös pienille ja keskisuurille yrityksille, koska ne myös ovat eh, helpottamassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä ja tulee olemaan lisärahoitusta käännöksiä varten. Minusta tämä kompromissi on tyydyttävä kaikkien osapuolten kannalta. Artiklat 6-8 on siirretty toimintaväliseen sopimukseen ja meillä on nyt kunnollinen oikeusperusta ja myöskin hyvin operatiivinen teksti. Meillä on johdonmukainen teksti, joka ei ole tullut kovinkaan paljon muutetuksi verrattuna alkuperäiseen tekstiin haluaisin kiittää esittelijöitä ja komission jäsen Barnierta. Monet kiitokset, rouva kollega, ja seuraavaksi puolentoista minuutin ajan rouva Tain, olkaa hyvä. Tent. Puhemies, arvoisa komissaari Barnier, arvoisat kollegat me Euroopat, eurooppalaiset ja erityisesti yrittäjät ja varsinkin PK-yrittäjät ovat odottaneet tätä päivää. Neljän vuosikymmenen ajan olemme pyrkineet Euroopassa saamaan aikaan yhtenäisen patenttisuojan. Ja tällä hetkellä patentin myöntäminen jokaisessa jäsenvaltiossa hmm, tunnustetaan, mutta kuitenkin joka jäsenvaltiossa se pitää erikseen anoa. Tämä on byrokratiaa pelkästään ja vie paljon aikaa ja kyseessä olevat hakijat eivät pysty sitä kustantamaan. Eurooppalainen patenttisuoja maksaa nelinkerroin sen, mitä se maksaa USAssa, ja Kiina on jo pitkään ohittanut meidät teollisen tekijänoikeuksien kohdalla. Me emme pysty Euroopassa saamaan aikaan edes sitä, mitä Kiinassa saavutetaan. Me, Espanja ja Italia eivät ole mukana tässä järjestelmässä, koska tulevaisuudessa käännökset ovat ainoastaan kolmella kielellä englanniksi, ranskaksi ja saksaksi, mutta meillä on kyllä myöskin koneita, jotka tekevät työtä ja joilla tähän astikin monet patentit on jo englanniksi käännetty. Haluaisin käsitellä saksalaisten kannalta muutamaa tärkeää kysymystä. Ei pidä paikkansa, että EU-tuomioistuimen asemaa heikennettäisiin tulkinta monopolisilla on, mutta muuten se ei olisi oikeudenmukaista eikä pidä paikkaansa myöskään, että tässä päätettäisiin ohjelmistojen patenteista. Kaikki pysyy ennallaan, oikeudellinen tilanne ei muutu. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavana kolmen minuutin ajan herra Engström, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Vihreä ryhmä ja pirattipuolue, me olisimme halunneet tällaista yhtenäispatenttia, me edelleenkin haluamme sitä jos se merkitsi kunnollista yhtenäispatenttia, joka on osa EUn oikeudellista järjestelmää. Mutta se, mitä nyt on pöydällä ja mikä näyttää olevan enemmistön tukema, on tämän vastakohta. Tämä sopimus, se merkitsee sitä, että Euroopan parlamentti luopuu poliittisesta vallastaan patenttijärjestelmän tulevaisuuden alueella hallitusten väliselle organisaatiolle – joka on EUn ulkopuolella. Se merkitsee sitä, että tämän uuden patentin oikeusjärjestelmä on varsinaisen EUn oikeusjärjestelmän ulkopuolella. Tämä on paha asia innovaatioille ja tämä on paha asia monille muillekin asioille. Miksi tällä on merkitystä? Kuten täällä on mainittu, on kestänyt lukuisia vuosikymmeniä jolloin on ollut tämä Eurooppalainen patenttivirasto, joka on kansainvälinen organisaatio, joka on myöskin EUn ulkopuolella, EUn valvonnan ulkopuolella, EUn Euroopan parlamentin valvonnan ulkopuolella. Me olemme voineet nähdä, mihin tämä on johtanut. Sopimus, joka on Euroopan patenttiviraston toiminnan perustana, sanoo, että ei voi patentoida ohjelmistoa, ei voi patentoida elämää ja niin edelleen. Me tiedämme, että Euroopan patenttivirasto ei kuitenkaan välitä tästä. Se antaa patentteja joka tapauksessa käyttäen erilaisia oikeudellisia muotoiluja. Ohjelmoinnin osalta esimerkiksi sanotaan, että että me emme koskaan salisi, että ohjelmistoa sinänsä patentoidaan. Salimme patentit silloin, kun se liittyy toimintaan tietokoneella. Tämä on tietysti pölyä, mutta tällä tavoin he nyt toimivat. Tämä olisi ollut mahdollisuus saada patenttijärjestelmä johdonmukaiseksi, että olisi ollut sekä oikeudellinen että poliittinen valvonta, mutta tämä tilaisuus hukattiin siksi, että me vain annoimme lisää valtaa organisaatiolle, joka on lain ulkopuolella. Ja minä kehottaisin kollegoja miettimään asiaa uudestaan. Kyllä, meillä on eri näkemyksiä patenttijärjestelmästä, mutta on yksi asia, josta olemme yhtä mieltä. Olemme yhtä mieltä siitä, että se on tärkeä Euroopan taloudelle. On tärkeää, miten patenttijärjestelmä toimii. Me olemme kaikki yhtä mieltä sitä, että hyvä järjestelmä on hyväksi taloudelle, hyväksi innovaatioille. Se on jotakin, mitä me haluamme, kun sen sijaan huono järjestelmä on haitallinen kun me kerran olemme tästä yhtä mieltä, ei ole mitään järkeä siinä, että valtaa luovutetaan, että luovutetaan yksi niistä harvoista asioista, joita me poliitikot voimme tehdä lainsäädännön kautta joten kehottaisin kaikkia kollegoja tukemaan vihreää tarkistusta niin, että aletaan työ kohti todellista yhteisöpatenttia. Kiitos. Monet kiitokset, herra kollega, ja seuraavana yhden minuutin ajan herra Kostusnik, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Herra Varnier, sanoi, että hän haluaa olla viimeinen komission jäsen, joka tätä asiaa käsittelee. Minä tunnen hänet ja tiedän hänen työskentelytapaansa. Toivotan tälle onnea menestystä tämän asian osalta ja toivotan samaa edustaja Rapkaille ja kaikille PK-yrityksille. Tämä paketti on hyvä kustannusten alentamiseksi. Se on hyvä muutos, mutta kuitenkin EU-patentti tulemaan 800 euroa kalliimpi kuin yhdysvaltalainen patentti, kun tämä eh, nyt päätös saadaan hyväksyä, niin edessä on vielä sen nopeuttaminen, että pystyttäisiin paremmin toimimaan niin, että tästä olisi hyötyä PK-yrittäjille ja keksijöille. Tarvitaan nopea tiedotusjärjestelmää ja hyvää, toimivaa, laadukasta eh, käännösjärjestelmää tästä olisi näin taloudellista hyötyä. Varmasti patenttijärjestelmä toimii hyvin ja pystytään saamaan muutkin maat tähän mukaan. Kiitos. Monet kiitokset kollega. Seuraavana yhden minuutin ajan puheenvuoro herra Enenille. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tämä ehdottamanne paketti. Siinä lähdetään liikkeelle rationaalisuudesta, mutta taustalla on kuitenkin kapitalismi, joka haluaa patentoida kaiken elämän ajatukset, jopa sanat. Ja ne, jotka haluavat avoimen maailman, joka on palkansaille yhteinen, te ette anna Espanjan ja Ranskan kaltaisia kieliä ottaa käyttöön, ei saa edustaa kansallisia etuja ja näin Yhdysvallat tulevat meidän e, edellemme ja he vaan nauravat meille tämä ratkaisu. Ei nyt mitenkään paranne PK-yritysten tilannetta. Se tulee vain edistämään tätä pitkälle menevää yksityistämistä ja kilpailuttamista eh, ja vallan keskittymisen hyväksi. Tämä on digitaalisen vallankumouksen vastaista. Kollega, minä en halunnut, halunnut keskeyttää teitä, mutta minun täytyy muistuttaa teitä siitä, että täällä pitäisi puhua hieman hitaammin niin, että tulkit pysyvät mukana. Siis, että tulkit pystyvät myöskin seuraamaan sitä. Yksi minuutti on yksi minuutti ja siihen sopii ainoastaan rajallinen määrä sanoja. Seuraavaksi minuutin ajan puhuu herra Jopro, Olkaa hyvä. Panie przewodniczący. Herra puhemies, tänä päivänä keskustelemme hyvin tärkeästä aiheesta, hyvin tärkeästä oikeudellisesta aiheesta. Ja mm, täällä on hyvin optimistinen tunnelma tässä mielenkiintoisessa keskustelussa, mutta täällä on myöskin nähty tiettyjä uhkia ja kyseessä ovat erityisesti pienet yritykset, joiden tilanne on vaikea. Nämä uudet säännöt antavat kansainvälisille yrityksille hyvin vahvan aseman, ennen kaikkea suuremmissa Euroopan maissa – tilanne on sellainen, että suuri osa patenteista myönnetään ja harvoissa maissa. Meidän pitäisi pystyä puolustamaan patentteja paremmin ja saamaan niistä myöskin hyötyä. Patenttistrategia on sellainen, jolla yritykset, suuret yritykset pyrkivät myöskin estämään pieniä yrityksiä ja muita yrityksiä pääsemään markkinoille. Suuryritykset pystyvät kantamaan tulevien patenttien nousevat kustannukset. Ja kustannukset tulevat olemaan myöskin noin 80 miljardin arvosta. Kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi herra Obermeier, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, periaatteessa yhtenäinen Patentti voisi EUn asemaa kansainvälisessä yhteisössä, varsinkin USA ja Kiinan kohdalla vahvistaa. Ja vähemmän byrokratiaa ja laskeneet kustannukset, niiden pitäisi innovaatiota edistää, mutta minä olen hyvin skeptinen, mitä tulee oikeudenmukaisuuteen, niin täällä on suunniteltu eurooppalaista tuomioistuinjärjestelmää, joka pakottaa kansain, kansalliset jäsenvaltiot siihen, että omat tuomioistuinjärjestelmät työnnetään taka-alalle. Ja komissio laskee, että tässä tulee olemaan myöskin tehokkuusvaikutuksia, eli se vähenisi 25 prosentilla kansallisvaltioiden tuomioistumiin nähden. Näin ovien takana tämä muistuttaa myöskin aktakeskustelusta. Ja jos lasketaan, että kustannuksia lasketaan, niin kuitenkin asian tuntijat laskevat, että kustannukset kohoavat viisinkertaisiksi. Teollisuus ei tarvitse kalliita, hitaampia tuomioistuimia, eikä keskisuuret yritykset suinkaan tarvitse näitä lainkaan jos ajatellaan mm, sitä, että voiko EU-tuomioistuin sitten kiistää tuomioistuinjärjestelmän tai patenttituomioistuimen äh, tuomiot. Tämä antaa vain ristiriidoille aihetta. Monet kiitokset. Kiitoksia kollega. Sikäli kun en ole ollut huomaamatta herra Pusuttilia, niin nyt sitten seuraavaksi on Rova Merkisillä puheenvuoro kahden minuutin ajan. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Aivan ensiksi haluaisin kiittää tästä pitkästä ja hyvästä työstä, mitä esittelijät ovat tehneet. Mutta mun taisin voisin sanoa, että 40 vuoden jälkeen olemme nyt taisteleet itsemme tähän tällaiseen lopputilanteeseen, mutta riittääkö tämä? Onko tämä tarpeeksi eurooppalaista? Onko tämä todella hyvä tulos? Olisi voitu saada aikaiseksi todellinen patenttijärjestelmä. 40 vuotta on työskenty patenttien parissa ja tämäkö tässä on nyt saatu aikaiseksi? Ei tämä nyt mikään mahtava lopputulos ole, vaan melko moinen epäonnistuminen, sillä kaikki ovat kyllästyneet siihen, että tässä on taisteltu kielistä, meillä on hankala oikein järjestelmä, tuskin kukaan sitä pystyy ymmärtämään. Tämä olisi ollut mahtava väline Euroopan innovaatiot varten ja näin toivon, että tässä kävisi, mutta pitäisi kuitenkin tehdä vähän enemmän, että ei saataisi vain hyvää patenttia, tarvitaan todellinen Euroopan patentti jossain vaiheessa. Näin voidaan lisätä innovaatioita voidaan kaksinkertaista innovaatiobudjetti. Tässä on sellainen vaara, että saadaan sellainen innovaatiobudjetti, joka tulee vain, eh, josta tulee pieni osa siitä, mitä se voisi olla, koska meillä on tällainen järjestelmä. Me tarvitsemme todellakin kilpailukykyisen Euroopan tulevaisuudessa. The backer, for one minute, please. Nyt The Backer, yksi minuutti. Um, Kiitos puhemies. Olen iloinen siitä, että Euroopan patentti viimeinkin on tullut. Kompromissi, joka syntyi ja jolle luotiin perusta Belgian puheenjohtajakaudella 2010 on kompromissi, joka mahdollistaa sen, että Eurooppa pysyy vauhdissa mukana teollisuuden ja teknologian alueella ja pitää paikkaa samanmaailmallisessa kilpailussa. Asiami, oikeusasiamiehen suositus, että hylättäisiin kaikki valitukset, joita Espanja ja Italia esittäneet, se merkitsee sitä, että nyt oikeuden perusta on olemassa. Yhtenäispatetti, niin kuin tiedätte, tulee johtamaan alhaisempiin kustannuksiin hakijoille, mutta oikeudelliset päätökset, niitä, niiden kautta ollaan saman aikaan lisää oikeusvarmuutta ja toteuttamisvarmuutta. Tämä on hyvin tärkeää pienille keskuksille yrityksille. Asianmukainen patenttien suojelu on vain ensimmäinen askel kohti lisää innovaatioita ja uusia tuotteita markkinoilla. Patentit, jotka vain makaavat hyllyillä, eivät johda tulokseen. Tarvitaan uusia innovaatioita markkinoille sekä yksityisellä ja julkisella sektorilla, ja ne vahvistavat meidän kilpailukykyämme. Kiitos. Kiitos, debatker. Nyt se herra Szymanski, yksi minuutti. Dziękuję bardzo. System europejski ochrony patentów. Kiitos, kiitos Eurooppa. Innowacyjność. Po drugie. Eurooppalaisen patenttijärjestelmän pitäisi helpottaa oikeussuojan saavuttamista. Patenttipaketti valitettavasti kuitenkin saa aikaan päinvastaisen tilanteen. Tilanne on niin, että useimpien yritysten ja yksityisten ihmisten pitää on, tai on pakostakin huolehdittava tuhansista patenteista, joita on luotu muualla. Ja tämä saattaa pakottaa myöskin käsittelemään patenttikiistoja ulkomaisessa tuomioistuimessa vieraalla kielellä. Eli me olemme luoneet sellaisen järjestelmän, jossa oikeusvarmuus on heikentynyt. Me olemme luoneet järjestelmän, joka on vahvempia varten ja se heikentää heikompien asemaa. Eurooppa-patentti on sellainen järjestelmä, joka vaikeuttaa pienten yritysten pääsyä markkinoille. Tärkeimmät patentithan tulevat juuri pienistä yrityksistä ja tämän tyyppinen toiminta heikentää kilpailua. Kiitos puhemies. Myönnämme, että on tärkeää rekisteröidä patentit ja on tärkeää, että yliopisto tai pieni yritys tai yksityinen, yksittäinen keksijä voi näin tehdä, mutta tämä ehdotus ei kuitenkaan ole mielestämme hyvä. Nyt tarvittaisiin laajempaa keskustelua, joka luotaisi syvemmälle. Näin ei ole tehty. Tässä lähdetään liikkeelle ainoastaan teollista tarpeista, kaikkein teollistuneimmista maista, eikä huomioida yleistä etua, yhtenäisen patenttituomioistuimen perustaminen vie kansallisen itsenäisyyden eri mailta ja tämä on selvästi vaarallista. Ei saa myöskään unohtaa, että näillä patenteilla on vaikutuksia hyvin arkalontoisilla aloilla. Esimerkiksi ajatellaan niitä patentteja, jotka liittyvät elämään. Ja sitten meillä on tämä kielikysymys on tärkeää, että kohdeltaisiin samanarvoisesti ilman, että ketään astaan etusijalle. Tämä oli oikein. Puhemies, hyvät kollegat. Haluan kiinnittää huomionne muutamaan ongelmaan, joita saattaa syntyä. Euroopan patenttivirasto pyrkii parantamaan konekäännösten laatua pääkielellään Englannissa, Saksassa ja Ranskassa, mutta pienten maiden kielet ja konekäännös näihin, näille pienille kielille – saa vähemmän huomiota, joten saattaa viedä yli vuoden ennen kuin voidaan varmistaa korkeanlaatuinen käännös eräille kielille, kuten esimerkiksi liettuan kieli, joka on melko mutkikas kieli. Joten uskon, että maat, kuten Liettua, tarvitsevat riittävän pitkän siirtymäajan niin, että patenttihakijat ja teollisuusyritykset Liettuassa voisivat saada mahdollisuuden siirtyä sujuvasti konekäännöksiin. Täytyy ottaa huomioon, että se, että patenttia käytetään, on julkinen ja se merkitsee siinä on kysymys, jotka liittyvät yksittäisiin oikeuksiin, joita on patentin omistajalla. Tämä saattaa johtaa Liettuan osalta etovettuihin tuloksiin. Angelina Niipilä, neljä minuuttia. Monet kiitokset, rouva puhemies, herra komissaari, arvoisat ministerit, arvoisat äh, kollegat. Patenttisuoja Euroopan unionissa vaatii paljon aikaa ja se maksaa paljon. Se maksaa yli kymmenkertaisesti sen, mitä USAssa ja Kiinassa, niin kuin monet täällä jo sanoivat. Jos me tänä päivänä täällä teemme sopimuksen yhtenäisestä patenttisuojasta, niin tämä on virstanpylväs Euroopan unionin historiassa. Tämä on virstanpylväs Euroopan sisämarkkinoiden kohdalla ja siksi minä haluaisin aloittaa puheenvuoroni antamalla oikein sydämelliset kiitokset kaikille niille kollegoille ja erityisesti ähm, Rapkaille, Paldasaarelle ja Leenelle, jotka ovat tehneet työtä tämän parissa ja monille muille kollegoille, jotka täällä Euroopan parlamentissa ovat tehneet työtä ja jotka eivät ole luovuttaneet huolimatta monista takaiskuista jotka ovat kohdistuneet yhtenäiseen patenttiin. He ovat hyvin rakentavalla tavalla tehneet työtä, jotta tästä yhtenäisestä patentista tulisi toteutunut patentti. Minä tulen mm, sellaiselta alueelta, jossa on paljon pk-yrityksiä ja monien vuosien ajan minulle on kerrottu, että tämän yhtenäisen patentin Euroopassa pitää tulla. Ja minä olen sitä mieltä, että tämä yhtenäinen patentti tulee olemaan moottorina innovaatiolle, kasvulle ja työllisyydelle, työllisyydelle Euroopan unionissa. Eh, juuri PK-yrityksemme tarvitsevat välttämättä yhtenäistä patenttisuojaa. Eh, ja ne yritykset, jotka kouluttavat nuoria, niin he ovat niitä, jotka luovat ähm, myöskin työpaikkoja Euroopan unionissa ja heillä on suurin potentiaali Euroopan unionissa. Ja olen sitä mieltä, että jos teemme päätöksen tästä patentista, niin se johtaa vähempään byrokratian, vähempiin kustannuksiin ja ähm, pienempään ajankulun pk-yrityksissä. Ja minä haluaisin kovasti pyytää, että kaikki tukevat äänestyksessä tätä teollisuusvaliokunnassa. Olemme myöskin vuosien ajan tutkiskelleet eh, komission ehdotuksia Small Business Actista ja voin sanoa, että tämä on yksi ydinkysymyksistä eh, ja eh, se on johtanut siihen, että meidän pk-yrityksemme Euroopassa eivät ole niin hyviä kuin millä, mitä he voisivat olla, koska meillä ei ole ollut yhtenäistä patenttia Euroopan unionissa Toisaalta myöskin viittaan tähän vaikeaan synnytykseen yhtenäisen patentin kohdalla ja monet eh, kollegat jo sanoivat, että 70-luvulta lähtien tästä on keskusteltu ja kielijärjestelmistä on puhuttu ja olen ollut 13 vuoden ajan Euroopan parlamentin jäsen ja olemme koko ajan keskustelleet kielijärjestelmästä yli 90 prosenttia patenttihakemuksista tietämykseni mukaan esitetään englannin kielellä ja minun bairilainen murteeni on sellainen, että olen sitä mieltä, että nyt kun on saatu aikaan tämä kolmen kielen järjestelmä, niin se on hyvä. Ja niin kuin komissaarikin sanoi, niin Italian ja Espanjan kohdalla tilanne ei ole vielä loppuun viety, vaan meidän pitäisi todellakin nämä kaikki Euroopan unionin 27 valtiota saada mukaan, jotta saisimme hyvän ratkaisun. Patenttiviraston sijainti niin, että se olisi kolmessa paikassa, niin se ei ole paras ratkaisu. Se on eurooppalainen paradoksi, mutta olen sitä mieltä, että jos ajatellaan myöskin kollega Lenin oma aloitteista mietintää, niin siinä on käsitelty myöskin tätä. Ja sanotaan, että paras on mm, hyvän ö, vihollinen, niin ö, olen kuin, tässä mielessä sanon, että on miellyttävää se, että komissio tekee meidän kanssamme yhteistyötä ja voimme esittää heille myöskin hyviä ehdotuksia. Monika Flasikova-Benjova. Hyvät kollegat, yhtenäisen patenttijärjestelmän aikaansaaminen, joka olisi kansallisten järjestelmien rinnalla olemassa, tätä on yritetty vuosien ajan. Komissio on tehnyt kaksi lainsäädäntöesitystä, joiden hyväksyminen tulee mahdollistamaan sen, että kaikki yritykset ja yksittäishenkilöt voivat Euroopan tasolla – suojella keksintöjään korkeat kustannukset ovat olleet pääsy siihen, miksi patenttien haltijat eivät ole pyrkineet saamaan tuotteitaan keksintöjen eurooppalaisessa suojeluksi, koska kustannukset voivat olla jopa 26 000 euroa eurooppalainen patenttijärjestelmä tulee pudottamaan nämä kustannukset 680 euroon ja luo paremmat edellytykset. Yhtenäinen järjestelmä tulee olemaan yksin, yhtenäisempi ja yksinkertaisempi ja käyttäjät tulevat toteamaan, että 20 prosenttia hallintotoimista voidaan poistaa. Tätä edistetään tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja se mahdollistaa myös meille investoinnit tutkimukseen ja kehitykseen kolmessa, 3 prosentin suuruudella BKTstä, kuten Euroopan 2020 strategiassa on edellytetty. On myös eh, saatavissa aikaan välttämätön oikeusvarmuus kysymyksessä ja haluaisin lisätä tähän senkin, että parlamentti eh, kaikkien näkökohtien osalta siinä, mitä tulee komission velvoittein tulee haluamaan tietoa asiasta. Man. Kiitos, Lasekova Benova ja nyt äh, Manders. Dank u, voorzitter. Ik wil eh, de rapport... Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää esittelijöitä hyvästä, hyvin tehdystä työstä, mutta erityisesti haluaisin onnella herra Barneria siitä, että tässä on nyt otettu tästä asiasta kaikki irti 40 keskusteluvuoden jälkeen – olemme saaneet aikaiseksi tämän erinomaisen lisään tähän työhön. Minä asun Brabantissa ja siellä haetaan vain noin neljä patenttia päivittäin. Ja minulla itselläni on kaksi patenttia omissa nimissäni, niin niistä ei saa kuinka paljon rahaa, niin ei ole mitään luksuspatenttia. Mutta on hienoa, että voin nyt hakea sellaista patenttia, joka pätisi koko Euroopassa. Minä olen asian ajaja, minä työskentelen tekijänoikeuksien parissa. Tiedän, kuinka vaikeaa on oikeudellisten oikeuksien vahvistaminen patenteille. Haluaisin onnitella parlamenttia ja kaikkia muitakin tästä päätöksestä. Tänne ei kaksi jäsenvaltiota ole tulossa mukaan. Tämä ei siis ole yhteisöpatentti, EU-patentti. 40 vuotta olemme käyttäneet jo samaa järjestelmää. Tämä on kyllä käsittämätöntä, erityisesti niissä maissa, joissa talous ei erityisen hyvin tällä hetkellä pyöri, mutta toistamme hyväksytään. Tosanovski, yksi minuutti. Vážená paní předsedající, pane komisaři, přijetí evropského patentu se dostalo do závěrečné... Euroopan patentin, Euroopan patentin hyväksyminen on nyt siis loppusuoralla. Minä luulen, että se tulee antamaan sysäyksen Euroopan yritysten kilpailukyvylle. Meillä on myöskin mietinen näkemys, joka on peräisin Tsekin kauppakamarilta. Eurooppa-patentin hyväksyminen on ensimmäinen askel. Tärkeämpää on kuitenkin se, että tämä patentti täytetään elämällä. Odotukset on täytettävä. Odotukset, joita on tutkijoilla ja yrittäjillä. Sen täytyy olla hallinnollisesti yksinkertainen ja on tärkeää, että se antaa suoja myös Euroopan unionin ulkopuolella. Me tiedämme, että hyvät aikomukset ovat sellaisia, että niitä usein on seurannut liikaa byrokratia, mutta toivon, että näin ei tässä tapauksessa tule käymään. Ankurakis. Siis Monet kiitokset Yhtenäisen patenttisuojan tavoitteena on vahvistaa monopoleja kapitalistisilla EUn sisämarkkinoilla ja tietenkin myöskin maailmanlaajuisilla markkinoilla. Halutaan siis tehdä teollisoikeuksien laatioiden työ halvemmaksi. Tämä johtaisi tieteen monopoliin. Tämähän on jo pyrkimystä, pyrkimyksenä EU:ssa. Työntekijöiden tulee olemaan yhä vaikeampi saada tuotteita, työpaikkoja, palveluita terveydenhuollon alalla ja ravintoa. Tämä vahvistaa vain kapitalismin omaisuutta. Meillä on tuomioistuinjärjestelmä patenteista ehdotettuna ja silloin lähdetään hyvin monimutkaisista oikeusjärjestelmän päätöksistä. Lähdetään tietyistä patenttimääräyksistä, joita tänä päivänä on esimerkiksi julkisia hyödykkeitä – kuten tieden, tieteen saavutukset, niitä ei enää ole saavutettuna. Herra Morganti seuraavaksi yksi minuutti. Kiitos puhemies. Euroopan yhtenäinen patentti voi olla hyödyllinen. Tämä on selvä asia, sillä rekisteröinti- ja käännöskustannukset alenevat selvästi niissä maissa, joissa hakemus halutaan esittää PK-yritysten kannalta. Tämä säästää tuhansia euroja kussakin patentissa. Kunkin patentin yhteydessä tämä on näin kriisiaikana tärkeä, mutta jos todella haluttaisiin säästää, niin olisi pitänyt ottaa käyttöön yksi ainoa virallinen kieli ja selvistä syistä se olisi ollut englanti. Tämä tällainen arrogantti kolmikielisyys ei ole ymmärrettävää. En emme ymmärrä, miksi ranska ja saksa kielinä on asetettava muiden kielten edelle. Tuomioistuin ei ole tällaista järjestelyä hyväksynyt eh, Epson kannalta, kun työntekijöitä valitaan. Ja patenttien yhteydessä tilanteen pitäisi olla samanlainen, niin ei pidä olla mitään tällaisia Ranskan ja Saksan muiden edelle asettamista. Ja sitten herra Gallo, kolme minuuttia. President. Kiitos puhemies, kuten kollegat ovat maininneet. 40 vuotta jo Eurooppa on odottanut eurooppalaista patenttia. Tähän on nyt päästy. Tämä on historiallinen hetki ja haluaisin kiittää komission jäsen Michel Barnieria tästä. Tämä patentti on todella keskeinen väline, jotta voitaisiin edistää innovaatiota ja helpottaa eurooppalaisten yritysten sijoituksia tutkimukseen ja kehitykseen. Me tarvitsemme enemmän keksintöjä ja luovuutta, sillä luvut eivät osoita hyvää. Tällä hetkellä 60 000 patenttihakemusta tulee vuosittain, toisin kuin Kiinassa 172 000 ja yli 200 000 Yhdysvalloissa. Eli me olemme tässä yhden taiston hävinneet tai häviämässä ja pitää uudistaa toimintatapoja. Jotkut yliopistoprofessorit ovat kritisoineet näitä ehdotuksia. Heidän mielestään nämä puitteet eivät ole nyt täydelliset. Minä voin yhtyä osaan arvostelusta, mutta akateemiset keskustelut ja erimielisyydet eivät voi nyt meitä pysäyttää. Tärkeää on, että tällä lainsäädännöllä on vaikutuksia Euroopan talouteen. Tarvitaan yhtenäinen patenttisuoja ja näin patenttihakemuksen jättämiskustannukset vähenevät kuudenteen osaan ja 30 000 eurosta päästään 5 000 euroon näin patentit ovat paremmin pk-yritysten eh, saavutettavissa ja kilpailukyky yritysten keskuudessa lisääntyy. Tärkeää tässä on se, että saadaan aikaiseksi yhtenäinen järjestelmä, joka suojaa yhtenäisellä tavalla ja on lähdettävä liikkeelle patenttiviraston kokemuksista, joita on jo saatu, ja on huomioitava myös Euroopan unionin tuomioistuimen Päätöksiä koskien toimistojen käsittelyä. Tämä on saatu 2011 tämä päätös. Nyt on tärkeää se, että päästäisiin Lissabonin sopimuksen artiklan 118 aiheuttamien ongelmien yli. Eli siinä vaaditaan neuvoston yksimielinen päätös silloin, kun kyseessä ovat kielivalinnat näille uusille asioille, mutta otan huomioon nämä olosuhteet ja poliittiset ja oikeudelliset ongelmat. Tämä oli nyt kaikista paras mahdollinen ratkaisu, joka pystyttiin samanaikaiseksi. Haluaisin todella lämpimästi onnitella herra Baldassare, Rakka ja Leene heidän ponnistuksistaan. He ovat olleet kärsivällisiä ja hyvin sitoutuneita tähän työhön. Meidän on annettava nyt mahdollisuus tälle uudelle puitteistolle toimia. Tarkkailkaamme, miten se toimii, katsotaan minkälaisia puutteita siinä on ja mitä hyviä puolia. Lainsäätäjä voi aina parantaa tai muuttaa tätä kokonaisuutta jatkossa. Ja lopuksi sanoisin, että todellakin toivon, että Espanja ja Italia vielä pyörtäisivät päätöksensä ja tulisivat täysillä mukaan patenttisuojaan. Tästä olisi hyötyä sisämarkkinoiden kasvulle ja vahvistamiselle. Ludvigson Monet kiitokset herra Kallo ja seuraavaksi herra Ludvigson, olkaa hyvä. Tack för ordet. Kiitoksia puheenvuorosta. On myönteistä se, että EU-patentti nyt loppujen lopuksi näyttää syntyvän. Tämä on hyvä uudistus. innovaatio ilmastoa parannetaan siten, että tulee halvemmaksi käsitellä ja on yksinkertaisempaa käsitellä patenttihakemuksia. Ja paremmat edellytykset eurooppalaisille yrityksille ehm, vahvistavat ehm, meitä kansainvälisessä kilpailussa – ja on erittäin tärkeää se, että Euroopassa saataisiin vauhtia kasvuun ja työpaikkojen luomiseen. Ja tämä uusi Eurooppa-patentti on paras uutinen pitkään. Ja nyt tämä sopimus, mikä edessämme on, niin siihen on monia syitä, Minua, minä olen vakuuttunut siitä, että tämä sopimus ei ole täydellinen, mutta se on kuitenkin kompromissi niistä edellytyksistä, mitä on. Tämä uusi sääntely, on tasapainoinen uusi patenttijärjestelmä, näyttää toimivan täysin ja siksi minä itsestään selvästi sanon kyllä tälle järjestelmälle. Ja nyt on tärkeää, että pystytään neuvottelemaan tästä EU-patentista. Kiitoksia. Seuraavaksi Tremosa Ipalselis, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora president. Dear commissioner, dear colleagues, today is going to be a great day. Hyvät komission jäsen, hyvät kollegat, tänään on suuri päivä Euroopalle, kansalaisille ja yrityksille. 40 vuoden neuvottelujen jälkeen meillä on eurooppalainen patentti, mutta useimmille jäsenvaltioille – se tulee merkitsemään sisämarkkinoiden vahvistamista. Kuitenkin Espanja kieltäytyy osallistumasta tähän suuren eurooppalaiseen toimeen. Minusta on hämmentävää, että Eurooppa, Espanja pienistä näkömistä syistä haluaa jäädä ulkopuolelle. Tästä syystä tuhannet katalonilaiset innovatiiviset yritykset voivat voi kärsiä vahinkoja. Katalonialaisena parlamentin jäsenenä Kataloniasta, joka joka vuosi tuottaa yli 30 prosenttia uusista patenteista Espanjassa katson, että tämä on hämmästyttävää. Minä tuen eurooppalaista patenttia, koska Euroopan sisämarkkinoiden vahvistaminen merkitsee myös mahdollisuuksia vahvistaa tulevaa hyvinvointia. Euroopan Espanjan hallitus näyttää yhä enemmän syitä Espanjan että katalonian kansalaisille kysyä, miksi ei voitaisiin olla itsenäisiä EUn puitteissa. Kiitoksia, Temo Basels. Se on sininen kortti teille. Temo Basels, hyväksyttekö vastata kysymyksen, jonka esittää herra Lopez Istu? Please. Hablando de nacionalismo. Kun puhutaan nationalismista, niin minua vähän yllätti että se, että puhuitte kansallismielisistä kielistä. Kun te olette itse kansallismielinen, miten te aiotte kertoa nyt katalonialaisille yrittäjille, että heidän pitäisi ottaa yhteyttä kolmeen eri tuomioistuimeen, eivätkä saa käyttää omaa kieltä nyt espanjaa ja katalania. Minkälaista hyötyä eh, katalonialaisille yrittäjille tästä oikein olisi? Teillä on tietysti tällaista eh, kansalaismielistä ajatusta tässä. Tämä ei ole Espanjan ajatusten mukainen. Emme kuitenkaan haluaisi tämän muotoista patenttia. Querido kollega López Isturiz, déjeme... López Isturiz, haluaisin sanoa, että englanti on jo meidän kielemme. Ja esimerkiksi eh, eh, myöskin eh, opetetaan kursseja englannin kielellä yliopistossa Barcelonassa, joten sitä tullaan käyttämään yhä enemmän Euroopan markkinoilla. Sitä käytetään tätä kieltä, joka helpottaa huomattavasti kaikkia hallinnon piirteitä ja myöskin uusien innovaatioiden rekisteröintiä. Joten minä vastaisin teille, että tästä syystä ei pitäisi asettua tätä suurta eurooppalaista hanketta vastaan. Tänään on suuri päivä Euroopalle, on syytä teidän pohtia uudestaan omaa kantaanne. Uh, monsieur Hidalgo Hidalgo haluaisi myöskin sitä teille kysymyksen. Hyväksytykö kysymyksen? Mr. Barcells, Herra Barcels. There is another... Toinen kysymys teille, hyväksyttekö sen? Okay. Signor Hidalgo. Hidalgo. Acabo de escuchar... Minä kuulin juuri, että kansallismielisyydestä on haittaa yrityksille. Haluaisin nyt kysyä kollega Tremosalta, miksei hän sanoudu irti kansallismielisyydestä, josta on todellakin valtavasti haittaa katalonialaisille yrityksille. Bien, respondo a mi colega Mas. Vastaan kollegalle Masipille sanoen, että olen katalonialainen ja tunnen olevani katalonialainen eurooppalainen. Ja sanon myös, että Katalonian talous kun viime vaalien aikana kaksi kolmasosaa äänestäjistä äänesti sellaisia puolueita, jotka haluavat toteuttaa kansanäänestyksen itsenäisyydestä, miettää siltä, että espanjalaisuus es, on yhä enemmän monikansallisia yrityksiä, on tuhansia ammattitaitoisia yrittäjiä, jotka vievät tuotteitaan maailmalle, mutta että ne olisivat siis kilpailukykyisiä. Kuitenkin on olemassa näkemys avoimesta maailmasta, ja ovat ylpeitä syvistä juuristaan, ja jotka ovat osa tätä kokonaisuutta meillä kansana. Kirjos Wojciechowski. Wojciechowski, minuutti. Winston Churchill powiedział kiedyś, ilekroć miałem rację, ty... Niin, Winston Churchill sanoi aikoinaan, että aina kun olin oikeassa, olin vähemmistönä. Muistan, kun olin vähemmistönä, kun puhuimme tämän... Opovedan äh, mit? Opowiadając się przeciwko. Ja ajattelen kaikkia asioita, jotka on sanottu asioissa, koska minä olen tätä järjestelmää vastaan. Ja olen sitä vastaan, koska minun maassani Puolassa tämä hanke on tullut akateemisten tahojen tutkijoiden hylkäämäksi, yhteiskunnan laajalta katsottuna hylkäämäksi, koska ovat sitä mieltä, että kustannukset patenttien hankkimiseksi tulevat kasvamaan ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille. Nuo ihmiset minun maassani ovat sitä mieltä, että me suojelemme suurten toimijoiden etuja ja vahingoitamme pienten toimijoiden etuja, koska niillä olisi ongelmia päästä tuomioistuimeen. Minä olen elämänpatentointia vastaan, biologisten prosessien patentointia vastaan, ja minusta tämä patenttijärjestelmä tulisi olemaan maataloutta vastaan. Se merkitsisi sitä, että maataloutta kohdeltaisiin kuin se olisi vain yksi talouden haara, ja minä olen tätä vastaan, ja tulen äänestämään vastaan. Talo. Puhemies, hyvät kollegat. Tässä huoneessa me, me kaikki puhumme sisämarkkinoiden vahvistamisesta. Me kaikki puhumme siitä, että tarvitaan talouskasvua, koska me kaikki ymmärrämme oikein hyvin, että ilman talouskasvua Eurooppa menettää tuloja, eikä sillä ole varaa ylläpitää kalliita sosiaaliturvajärjestelmiä. Miten saadaan taloutta kasvamaan Euroopassa? Totta kai on tärkeää varmistaa, että hallituksemme ajattelevat budjettikuria saavutusten säilyttämiseksi. Toiseksi näen suuria mahdollisuuksia työvoimalainsäädännössä, koska se vahvistaisi työntekijöiden liikkuvuutta ja myöskin varmistaisi kasvua. Meidän täytyy investoida enemmän koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen, ja tätä kautta me sitten myöskin aikaa saamme henkilöt, ihmiset valmistettua siihen, että he voivat varmistaa nämä tulot. Tämä kuitenkin tässä tämän todellisen ongelman. Tätä tulevaisuutta varten on hyvin vaikea heidän suojella patentteja Euroopan unionissa, koska on kielisiä ongelmia, on ongelmia, jotka liittyvät sovitteluun, kiistoihin ja monia muita kysymyksiä, mutta on olemassa kuitenkin ratkaisuja. Ja tästä me tänään puhumme, hyvät kollegat. Noin 40 vuoden jälkeen, 40 neuvottelun jälkeen me viimeinkin olemme päässeet siihen pisteeseen Euroopassa, jossa me voimme luoda mahdollisesti yhtenäisen patenttisuojelujärjestelmän. Tietenkään järjestelmä ei ole täydellinen. Kaksi jäsenvaltiota, Espanja ja Italia, eivät vieläkään halua osallistua siihen, mutta 25 jäsenvaltiossa jokainen uusi yritys, uusi keksijä tai vanha keksijä saa tilaisuuden käyttää yksinkertaistettua menettelyä jotta voidaan saada aikaan yhtenäinen, jos he saavat yhtenäisen patentin, joka tarjoaa suojan 25 jäsenvaltiossa. Tällä hetkellä Yhdysvallat ja Japani ovat alueita, joissa kustannukset ovat kymmenesosa siitä, mikä meillä tällä hetkellä on. Meidän on tarkoitus sitä kautta pyrkiä saada nyt lisäämään kilpailukykyä. Tämä kenties ei ole täydellinen ratkaisu, mutta se on kuitenkin hyvä ratkaisu, joka antaa taustan, hyvän perustan tulevalle kehitykselle. Me pystymme auttamaan innovaatioiden tekijöitä, jotka auttavat Eurooppaa kokonaisuudessaan. Kiitoksia, Rova Tikal. Yksi minuutti. Monet kiitokset, puhemies. Herra komissaari, sirpaloituneet patenttimarkkinat siten, että lainsäädäntöä käytetään eri tavalla hyväksi, on este sisämarkkinoiden täyttymiselle. Tämä monimutkaistaa järjestelmää ja se estää myöskin patenttisuojan varsinkin pk-yrityksille. Eurooppa-patentissa on mahdollisuus konsolidoida innovaatiot Euroopassa jos ajatellaan yhtenäistä patenttia, siihen voidaan lisensoida koko jäsenvaltioiden alueelle, kaikkien jäsenvaltioiden alueelle tai yhteis- yhdelle alueelle ja hakija kantaa kustannukset ja uudistuskustannukset lyödään lukkoon ottaen huomioon erityiset yritystilanteet, kuten esimerkiksi pk-yritysten tilanne. Ja aivan tärkeää on myöskin kielijärjestelmä kaikissa jäsenvaltioissa ja myöskin se, että käännökset käännetään kaikille eu kielille. Valitettavasti mm, konekäännökset eivät vielä ole riittävän hyvät ollakseen juridisesti täysin oikeat. Ja me äh, Kaakkois-Euroopassa kannatamme tätä yhtenäistä patenttia. Monet kiitokset äh, ja sitten rouva Riis, yksi minuutti. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Tämä on historiallinen viikko eurooppalaisille yrityksille 30 vuoden odotuksen jälkeen ollaan päästy tästä tyhjästä polemiikista on saatu aikaiseksi patentti, jonka yhteinen tavoite on keksintöjen suojaaminen ja kustannusten alentaminen. Aikaisemmin 30 000 euroa oli hinta kymmenessä maassa kymmenen vuoden ajan ja tämä oli kaksi kertaa enemmän kuin Yhdysvalloissa. En tiedä mistä Wojciewski sai nämä omat lukunsa 2014 hinnoista hinnaksi tulee 5000 euroa ja tämä on todellinen säästö ja helpottaa kovasti niitä hankalia toimia, joita vaadittiin tähän asti ja näin saadaan lisää oikeusvarmuutta, mutta tarvitaan vielä lisää, jotta keksijät ja tutkijat saisivat todellisen suojan. Patentti on tarpeellinen, mutta se ei vielä riitä. Jos yritykset tarvitsevat tätä lisää teollista suojaa, ne tarvitsevat myös lisää pääomia ja helpompaa rahoitusta ja sellaiset verotuspuitteet, jotka helpottavat niiden toimintaa globaalilla markkinoilla. Monet kiitokset, Rova Riset. Nyt Massi olkaa hyvä. Presidenta. Puhemies. Ei se, mistä tänään puhumme, ei ole eurooppalainen patentti. Tämä syrjii Rans, Ranskaan ja Espanjan hyväksi enemmän puhuttua Espanjaa. Tämä aiheuttaa kustannuksia, kun Lopez Istur ja minä, me olemme valiokunnassa ja tulemme näkemään, että Biden tulevat siis englannin kielellä. Nämä kohdat kahdeksan, kuusi ja seitsemän, niitä ei ole mukana. Ja tässä oikeusjärjestelmässä varnetaan yhteydellinen oikeuden käyttö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

60 vuoden yritysten jälkeen saimme Nobelin rauhanpalkinnon. Tämä on mahtava saavutus meille. Nyt 30 vuoden jälkeen on saatu aika, aikaiseksi lainausmerkeissä yhtenäinen patentti. Kaikki eivät ole siihen tyytyväisiä. Tämä on ymmärtävää, mutta kuten komission jäsen Barnier sanoi, tämä on ikään kuin dynaaminen kompromissi. On tärkeää edistää kilpailukykyä, innovatiivisuutta, jos tulee lisää patentteja haettua, niin tämä osoittaa sen, että se on menestyksekäs. eu on vain 60 000 patenttihakemusta vuodessa. Jos tämä lisääntyy, niin edistystä tapahtuu. Olisi hienoa, jos Italia ja Espanjakin tulisivat mukaan. Ja kysyisin komission jäsenparnilta, onkohan tällainen tulossa ja onkohan mielestään että, niin, että näin ponnistellaan tämän eteen. Kiitos. Monet kiitokset, herra Kelly. Sitten seuraava. Komission jäsen, hyvät kollegat. Minäkin haluaisin onnitella esittelijöitä Lene Balsari ja, ja Rapkai ja onnittelut myös komission jäsenelle. Me tarvitsemme kilpailukykyistä eurooppalaista taloutta. Meidän taloutemme on menettämässä asemiaan ulkomaisilla markkinoilla. Me olemme aina olleet innovatiivisia ja luovia, mutta emme ole sitä enää. Tämä uudistus jälleen kerran tulee vaikuttamaan meidän asemiimme. Pienitekisuudet yritykset pystyvät ottamaan askeleen eteenpäin, kustannukset alenevat, ja patentit olevat, ovat turvallisempia. Herra komission jäsen, minä tuen teidän työtänne. Kuten tekin, minua surettaa, että Slovenian kielellä ei ole sama asemaa kuin muilla. Mutta jos joudun valitsemaan kahden pahan välillä, valitsen tietysti mieluummin eurooppalaisen patentin. Kiitoksia seuraavaksi herra Luhan. Mulțumesc, doamnă președinte. Înființarea unui eh, tribunal unic va institui un... Kiitos. Monet kiitokset. Tämä yhtenäisen patentin eh, tuomioistuimen perustaminen on todellakin hyödyllinen, varsinkin jos ajatellaan ohjelmistokysymystä jossa patentointi on hyvin erilaista eri jäsenvaltioissa. Minun suositukseni eri järjestelmistä, jotka käsittelevät yhteisöpatentteja, tulee olemaan se, että pitäisi suojata uutta teknologiaa, varsinkin ohjelmistosovelluksia, jotta saataisiin hyviä patentteja ja jotta vältyttäisiin riidoilta ja tuomistun käsittelyitä. Tärkeää on myöskin parantaa käännösten laatua tässä meidän pitää käyttää teknisten käännösten asiantuntijakääntäjiä. Ehm, konekäännökset, ei, käännösten laatu ei riitä näin erityislaatuisissa käännöksissä. Kiitoksia herra Luhan. Ja komission sen Barnier, olkaa hyvä. Pieni hetki vielä. Kiitos Puhemies, ihan lyhyesti haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka täällä ovat suoraan omat ajatuksensa ilmaiset. Ehkä sähkösanoman omaisesti voisin lyhyesti reagoida ja kommentoida joitain ajatuksia. Edustaja Lichtenberger viittasi tuomioistuimeen ja hän sanoi, että se ei olisi mukana tässä järjestelmässä, mutta ei näin ole kyllä tuomioistuin olisi siis se, joka viime kädessä tulkitsisi eh, patenttijärjestelmää ihan ensimmäistä artiklasta viimeiseen asti. Tämä koskee sekä asetusta että käännöstä. Komission jäsen, komission jäsen, anteeksi, keskeytän vielä hetkeksi, koska täällä on pieni tulkkausongelma saksan kielellä. Toimiko tämä nyt? Hyvä, sanoo puhemies, voitte jatkaa. No, just pour dire, madame. Eli aloitan uudelleen. Eli rouva Lichtenberger haluaisin vahvistaa, että tuomistuin on se, joka viime kädessä tulkitsee asetusta sen alusta loppuun asti. Tämä koskee käännöksiä, mutta myös koko EUn akita. Ja sen takia sanoisin, että tämä on kyllä yhtenäinen tuomioistuin kaikkia Eh, jäsenvaltioita varten. Silloin tulee olemaan samanlaiset velvollisuudet kuin muillakin tuomioistuimilla ja sen on annettava Euroopan tuomioistuimille kaikki tulkintakysymykset eteenpäin liittyen näihin kahteen säännökseen ja asetukseen. Mutta tämä ei ole vielä mikään eh, asian loppuun. Rova Riis sanoi, että tässä päästään eteenpäin, ei kuitenkaan tarpeeksi pitkälle. Olen samaa mieltä. Tässä on luotu nyt puitteet ja sen jälkeen on mietittävä operatiivisia E, toimintatapoja ja on varmistettava se, että 2014 keväällä patentti olisi toimintavalmis ja varmasti 2014 voidaan antaa ehkä pienille pk-yrityksille tämä ensimmäinen yhtenäinen patentti. Ja haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat tervehtineet työtämme, Winström, e, Karim ja moni muukin e, näin sanoi. Ja minä olen tässä jo jatkanut työtä, jota on jo pitkään tehty. Tässä kaikki osastot ovat olleet mukana ja Ruotsin puheenjohtajakaudelta alkaen tätä asiaa on työstetty myös Kreikan kaudella, jota kiitin. Ja sitten esittelijänne Leene Valdas, Rapkai, Reiner ja kaikki muut, jotka ovat työstäneet tätä asiaa. Tämä ei ollut kovinkaan yksinkertaista, koska tässä oli tämä kielikysymys, joka on kovin, kovinkin legitiimi. Valdasaari, Rapkai ja Leene ovat tässä hyvin eh, selkeästi huomioineet kuitenkin unionin yhteisen edun. Lopes Turris ja Masip Hidalgo tässä myös ottivat aivan legitiimisti kantaa asiaan. Haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että ovi on yhä täysin auki kaikille. Edustaja Keli kysyi, milloin Italia ja Espanja tulevat mukana. Tämä on näistä maista kiinni. Tämä on niiden itsenäisessä päätäntä eh, mahdollisuudessa olemassa mukana. He voivat, ne voivat tietysti huomioida tuomioistuimen päätökset ja näitä odotamme suurella mielenkiinnolla. Mutta haluaisin korostaa sitä, että ovi on todellakin auki ja haluaisin sanoa, että teidän työnne ja myös neuvoston ja komissionkin työn eh, avulla ollaan nyt pääsemässä tähän uuteen vaiheeseen. Tämä on todellinen virstan pylväs, erityisesti PK-yritysten kannalta ja kilpailukyvyn kannalta. Ja lopuksi haluaisin vielä sanoa, että en voi ymmärtää sitä, mitä eh, Simanski ja enää täällä sanoivat täältä eri puolta salia. Ei voida sanoa, että tässä annetaan lisää vahvuuksia vahvoille ja eh, sitten heikentään heikkoja. Ei näin ole. Olipa tässä nyt mitä puitteita tahansa. Meillä on tämä dynaaminen kompromissi. Olisin toivon toi, toisenlaista kompromissia, mutta tämä on todellakin PK-yrityksiä varten tehty kompromissi, jotka eivät ole suojautuneet. Ja täällä Mandel sanoi, että kun olin keksiä, niin minä en voinut suojata keksintöni kaikkialla Euroopassa. Tämä oli liian kallista, 25-30 000 euroa. Nyt kyllä alentaa näitä kustannuksia ja yksinkertaistetaan toimintatapoja, erityisesti PK-yritysten osalta. PK-yrityksethän vastaavat valtava, valtaista osuudesta kaikkia yrityksiä. Niiden kilpailukyky nyt tulee näin parantumaan. Kiitos. And now on behalf uh, of the Cypriot president. Kyproksen puheenjohtajavaltion puolesta ministeri Lukka. Olkaa hyvä. Kirja Proedre, Rouva puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet. Minusta on hyvä se seikka, että hyvin monet teistä tänään ja huomenna ovat neuvoston kanssa samalla kannalla – on aika päättää tämän Eurooppa-patentti aiheen käsittely. Yhtenäinen järjestelmä Eurooppa-patentilla on hyvin tärkeä virstanpylväs tulevissa ponnisteluissamme, jotta saisimme elvytettyä taloutta jatkossa ja jotta saisimme Euroopan ulos kriisistä. Tämä on ollut hyvin vaikea aihe. On tarvittu paljon aikaa ja paljon energiaa, jotta saataisiin aikaan päätös. Kyproksen puheenjohtajakaudella me olemme kovasti panostaneet asian ratkaisuun ja me olemme iloisia, että olemme saavuttaneet hedelmällisen ratkaisun. Haluaisin vielä kiittää Euroopan parlamenttia ymmärtämyksestä ja erinomaisesta yhteistyöstä, joka meillä on ollut tämän hyvin tärkeän aiheen puitteissa. Kiitoksia herra ministeri ja nyt on esittelijöiden vuoro. Ensin saa puheenvuoron herra Leene. Puhemies, hyvät näistä herrat. Aluksi haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuivat tähän suhteellisen rakentavaan keskusteluun. Kuten komission jäsen, haluaisin minäkin oikaista muutaman asian. Ensinnäkin kysymys on valtaisasta edistysaskelista pienille ja keskisuurille yrityksille. Annan tästä hyvän selkeän esimerkin. Nykytilanteessa ilman tätä patenttipakettia, ilman patenttioikeussopimusta on mahdollista, että pieni yrittäjä hakee patenttia. Se ei ole kovinkaan halpa, jos hän haluaa patentin näihin kaikkiin 25 maahan, jotka ovat mukana tässä sopimuksessa. Ja jos hän haluaa, että patentti toimii myöskin suurta yritystä vastaan, joka rikkoo tätä patenttia, hän joutuu nostamaan kanteen 25 jäsenvaltiossa. Se vaarantaa pienyrittäjän olemassaolon. Käytännön esimerkki on se, että usein suuri kiistää pienyrityksen oikeuden patenttiin ja haluaa tehdä sopimuksen, jotta voi mahdollisimman hyödyntää patenttia. Mutta jos patentti haluaa hyödyntää omaa patenttiaan, silloin suuri ottaa nostaa kanteet patenttirikomuksista, jotka voi käynnistää 25 jäsenvaltiossa on valtavasti kustannuksia ja sieltä, joka sieltä valtaisen kustannusriskin pienyrittäjälle. Nä, jos pieni yrittäjä haluaa hyödyntää mahdollisuuksia, joita uudessa järjestelmässä on, näin ei ole, silloin on olemassa vain yksi menettely ja yhdessä menettelyssä koko Euroopan osalta, 25 jäsenvaltion osalta päätetään asiasta. Ja silloin ensimmäisen kerran ovat aseet yhtä voimakkaat suurten ja pienten välillä. Ja tämä minusta on ratkaiseva esimerkki siitä, mitä me tänään olemme päättämässä. Nimittäin kysymys on valtaisesta askelesta eteenpäin PK-yritysten kannalta. Ja monet asiat, jotka täällä on sanottu tänään, ovat suorastuna pötyä. Tämän nyt sanoakseni näin suoraan. Syrjintää ei myöskään tapahdu, sillä Espanja, Italia edelleenkin osallistuvat nykyiseen patenttisopimukseen siinä olevien erityisten muka, erityisten mukaisesti, joten kaikki patentit, joita halutaan, että ne pätevät Espanjassa etelässä, täytyy kääntää näille kielille. Uusi järjestelmästä paitsi ei korvaa vanhaa, vaan se luo lisävaihtoehdon. Kaikki nykyiset mahdollisuudet ovat edelleen olemassa, kansalliset patentit, eurooppalainen patenttisopimuksen kautta. Ja tämä luo lisämahdollisuuksia, tämä laajentaa mahdollisuuksia yrittäjille sisämarkkinoilla. Tästä syystä me tänään otamme suuren askeleen eteenpäin. Tämä on tärkeimpiä lainsäädäntöhankkeita tällä vaalikaudella ja Eurooppa jos me tänään päätämme asiasta, ottaa suuren askeleen eteenpäin. Kiitos. Monet kiitokset herra Leene, ja nyt on puheenvuoro kollega Paldasaarella. E Kiitos puhemies. Haluaisin tietysti kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat täällä puheenvuoron käyttäneet. Minä haluaisin mainita erään seikan, jonka Leene aina ottaa esille, että paras on hyvän vihollinen ja tämä on hyvä tapa vetää yhteen moni puheenvuoro täällä. Eli on selvää, että meillä on myönteinen lopputulos. Tietysti se olisi voinut olla vielä parempikin, mutta tällä hetkellä tämä on nyt se, mitä on saatu aikaiseksi. Ja kaikki voivat nähdä, että tämä on todellinen ratkaisu siinä mielessä, että meillä on kustannusten alennusta sekä hakemuksen yhteydessä että tuomistojen käsittelyssä ja tämä patentoisi voimassa sitten 25 maassa, toistaiseksi ehkä kohta 27 maassa ja tämä on kolmikielinen järjestelmä. Hyvä edustaja Morganti, minäkin olen vakuuttunut siitä, että Italia on maailman kaunein kieli, kaikkien harmoisin ja musiikallisin kieli, mutta jos 50 prosenttia yrittäjistä rekisteröi patenttinsa englannin kielellä, 39 prosenttia saksaksi, 9 ranskaksi ja sitten vähemmän muilla kielillä, jos italialaistakin 70 prosenttia jättää patenttihakemukset englannin kielellä, 89 prosentissa tapauksia englanti on kieli, joka valitaan, niin sitten ei kannata lähteä sellaisen keskusteluun, josta ei ole mitään hyötyä italaisille yrittäjille. Minä olen sitä mieltä, että meillä on tässä tämän paketin tulokset, vaikka järjestelmä onkin näin mutkikas, niin senkin täytäntöönpano kaikissa näissä maissa. Ja sitten tässä tulee lisäksi siirtymäkausi, josta on hyötyä pk-yrityksille, jotta ne voivat synkronisoida toimintansa patenttiviraston kanssa ja valmistautua näihin käännöskysymyksiin ja tutustua järjestelmään. Olen siis vakuuttunut siitä, että tässä saadaan ratkaisuja ai, tuloksia aikaiseksi ja olen vakuuttunut siitä, että meidän maamme ei enää jatka tällä linjalla, joka ei ole ollenkaan perusteltu. Se on täysin tarpeeton, koska yrittäjät tarvitsevat kehitystä ja innovaatiota, eikä mitään tarpeettomia taistoja. Kiitos. Floor to colleague Bernard Rapkai. Nyt Bernard Rapkai. No, rouva puhemies, minä olen sitä mieltä, että kollega Baldassare on ihan oikeassa. Minunkin mielestäni Italia on kaunis kieli, sanon tämän saksalaisena, mutta tässä ei myönnetäkään kauneuskilpailussa palkintoja. Kyseessä on eurooppalainen patentti. Ja pienet ja keskisuuret yritykset, niiden pitää pystyä sitä käsittelemään. Minun täytyy sanoa, minä olen yli 18 vuoden ajan ollut tässä parlamentissa ja olen harvoin kokenut sellaisia keskusteluja, missä näin ristiriitaisia argumentteja on esitetty. Ei pelkästään yhtä ainutta ristiriitaa, vaan joku kollega on jopa esittänyt yhdessä ainoassa virkkeessä ristiriitaisia väittämiä. Minua ihmetyttää, miten tätä, tähän pystytään. Ja monet, jotka ovat tulleet tänne, niin tänne on tultu sisään ja sitten täältä on lähdetty ulos. Minä suosittelen, että menisitte täältä toimistoihin ja lukisitte loppujen lopuksi sen tekstin, mitä on esitetty. Sitä te ette ole tehneet ja tämä on nyt ollut varsin turhauttavaa. Minä haluaisin käsitellä tätä kysymystä patenttisuoja. Tämä paketti paketti ei sano mitään patenttien jakamisesta. 118 sitä ei lainkaan mainita. Ja tämä kyseessä on patenttisuoja. Patenttisuojaa voidaan antaa. Ja sitten patentti, jota tähän mennessä ei ole voitu myöntää, niin sitä ei voida jatkossakaan myöntää. Kyseessä on sen ongelman suoja, minkä herra Leene mainitsi. E, ja jotta sitten saataisiin tämä suoja, niin pitää anoa sitä 25 maassa. Nyt sanon, että jos sanotaan, että tilanne on pk-yrityksille tullut kalliimmaksi, niin se on heidän salaisuutensa. Näin ei ole. Tämä on todellakin parannus pk-yrityksille ja haluaisin sanoa vielä lisää että jos täällä argumentoidaan, että mitä keskustellaan tiete, tiedemiesten parissa, niin siellä keskustellaan monista asioista. Siellä puhutaan myöskin siitä, että voidaan miettiä ainoastaan sitä, että tehdään maiden välisiä sopimuksia. Ja jos näin toimitaan, niin silloin ollaan täysin ulkona. Ja tämä sama koskee myöskin EU-tuomioistuinta. Me olemme juuri pelastaneet sen tilanteen, että EU-tuomioistuin voi tehdä ennakkopäätöksiä eikä mitään muuta. Loppujen lopuksi tässä ei ole mistään muusta kysymys. kysymys. Sanon, että jos tänä päivänä äänestää patenttipaketin puolesta, niin niin siinä ei ole epäilystäkään siitä, että tässä suuria yrityksiä asetettaisiin pieniä vastaan. Herra Rapkai, minä kiitän teitä ja kiitän kaikkia kollegoja, herra komissaria, herra ministeriä. Monet kiitokset tästä erinomaisesta ja mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja näistä kolmesta Eurooppa-patenttien mietinnöstä äänestetään tänään iltapäivällä. Nyt keskeytämme istunnon ja jatkamme kello 12. Monet kiitokset.